Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvää iltapäivää, kollegat. Aloitamme kokouksen. Täällä on riittävästi kollegoita paikalla, jotta voimme aloittaa. Teillä on esityslista edessänne, onko siihen jotain huomautettavaa? Kaksi muutosta. Kohta kymmenen. Tätä täytyy lykätä koska Ivan ei nyt ole Brysselissä tällä viikolla. Romaniassa on nyt presidentin vaalit sunnuntaina. Eli hän ei nyt päässyt tänne paikalle, eli tätä lykätään. Kohta kymmenen siis. Eli I2010 strategian tärkeimmät saavutukset vuosina 2005-2009. Ja sitten kohta 11. Se liittyy internetin hallintoon, mutta Bele nyt ei pääse paikalle, koska Belgian kuningas tapaa hänet juuri samaan aikaan. Ja siksi hän pyysi, että tämä, tätä kohtaa voitaisiin lykätä, ja siksi tämä kohta otetaan sitten heti ensimmäiseksi huomenna aamulla ennen Belgian kuninkaan vastaanottoa. Onko jotain vastalauseita? Ei ole, eli käsityslista on näin ollen hyväksytty. Sitten kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta. Teillä on tämä edessänne. Ja kokouksen loppuun mennessä tänään voitte vielä ilmoittaa, jos teillä on jotain huomautettavaa. Ja mikäli ei, niin sitten se katsotaan hyväksytyksi. Sitten kohta kolme esityslistalla, eli puheenjohtajan ilmoitukset. Eli kokous menee jälleen internettiin. Ja meillä on tulkkaus kaikilla kielillä, paitsi maltaksi, ruotsiksi, liettuaksi, latviaksi ja viroksi, eli balttikieliä ei tule. Mutta kaikki muut paitsi siis Viro, Ruotsi ja Malta. Puoli kuudelta on koordinaattorien kokous. Ja tämän kokouksen tulokset saatte vielä tänä iltana tietokoneelle. Eli tänä iltana tai huomenna aamulla voitte vielä tarkistaa koordinaattorin kokouksen päätelmät. Ja voit ilmoittaa myöskin avustajille siitä, että teette näin. Näin voimme huomenna sitten heti hyväksyä ne kokouksen aluksi. olemme pyytäneet yhtä tutkimusta liittyen tutkimuspalveluihin edellisen parlamentin ajalta. Collecting Societies and Cultural Diversity in the Music Sector. Ja aikaisemmin tämä on herättänyt hyvin paljon mielenkiintoa tässä valiokunnassa. Ja tämä tutkimus on nyt saatu päätökseen. Ja valiokunnassa Oikeudellisten asioiden valiokunnassa tätä käsitellään keskiviikkona kello 15. toinen joulukuuta. Eli jos joku haluaa tutustua tähän tutkimukseen, sitten keskiviikkona voi mennä sitten oikeudellisten asioiden valiokuntaan kuuntelemaan. Mutta muuten sitten voitte internetistä käydä myöskin katsomassa näitä samoja tietoja. Puheenjohtajakokous on tehnyt kaksi kolme päätöstä liittyen komission jäsenehdokkaiden kuulemiseen, mutta kaikki olette varmaan saaneet tästä tietoa jo poliittisilta ryhmiltänne. Eli yhdestoista viidestoista tammikuuta Brysselissä pidetään kuulemisia ja myöskin 18. ja 19. päivä tammikuuta Strasbourgissa. Kaksi kuulemista pidetään aina päällekkäin ja jokainen kuuleminen kestää kolme tuntia. Alun perinhän aika oli kaksi ja puoli tuntia, mutta se on nyt sitten pidennetty kolmeen tuntiin. Kuulemiset välitetään myöskin livenä internetin kautta. Sitten on lyhyt mini-istunto tiistaina 26. tammikuuta. Ja tässä minitäysistunnossa komissaarien kollegio vahvistetaan, tai sitten ei. Ja tämä osuu päällekkäin siis tämä minitäysistunto 26. päivä tammikuuta, se sattuu päällekkäin valiokunnan kokouksen kanssa. Ja nyt sitten tiedä, voitaisiinko sitä kompensoida jotain. Täytyy vielä katsoa tätä. Eli 26. tammikuuta minitäysistunto liittyen näihin kuulemisiin. Vielä emme tiedä, ei kun kyllähän me tiedämme, kuka komission jäsen kuuluu meille. Tekstin mukaan emme tiedä, mutta kyllähän me tiedämme, että kyproslainen komission jäsen vastaa koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä. Ja tärkein keskustelukumppanimi on siis tämä komission jäsen. Ilmeisesti Rova Kois myöskin liittyy tähän joka vastaa tällä hetkellä digitaalisista kysymyksistä, niin kuka sitten vielä on? Kuka vastaa mediasta? Niin media joka tapauksessa kuuluu meille. Eli ainakin kaksi kuulemista järjestetään. Yhden järjestämme täysin yksin, eli koulutus, kulttuuri, media, monikielisyysasiat. Ja sitten muissa kuulemisissa olemme mukana sitten muiden valiokuntien rinnalla. Eli siinä olivat ilmoitukset. Eli huomenna lähtee pieni valtuuskunta valiokunnasta Tukholmaan. Ja huomenna mahdollisimman pikaisesti yritämme saada kokouksen päätökseen, jotta ehdimme hoitaa vielä kaikki tarvittavat asiat ennen kuin lennämme sitten Tukholman synkkyyteen. Sitten kohta neljä esityslistalla. Europeana-hanke. Tällä hetkellä kaikki puhuvat tästä Googlen takia – ja varmaankin, luojan kiitos, olemme nyt ajoissa, ainakin ranskalaiset kollegat, joutuneet nyt toimimaan niin, että Euroopan hanke saadaan käyntiin. Tämä netti, kirjasto ja museo. En nyt halua puhua tästä pidempään, vaan annan puheenvuoron esittelijälle Trypelille ja pyytäisin, että hän alustaa tämän keskustelun tänään. Ole hyvä, Helga. Liebe Frau Vorsitzende, liebe... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Itse asiassa on niin, että kun tästä e-book settlementista on keskusteltu ja Google-asiasta, niin tämä settlement on sellainen asia, joka liittyy meidän eurooppalaiseen europeana digitaali kirjastoasiaan ja tässä vaiheessa kuitenkin toivomme, että poliittisesti tämä etenee niin, että ymmärrämme, miten tärkeä hanke on Euroopalle ja Euroopan tulevaisuudelle. En usko, että mitenkään aliarvioidaan, jos sanotaan, että jos Euroopan kanssa tekemisissä olevat ihmiset puhuvat tästä kirjastosta sellaisena, että siinä on suurta eurooppalaista kulttuuripotentiaalia. Meidän poliittinen päättäväisyytemme ja poliittiset toimemme, niiden täytyy olla sellaisia, että tästä tulee todellinen suuri kulttuuriprojekti. Se, että tämä on käynnistynyt, kaikki alkoi vuonna 2005 ja sillä on ollut muutamia lasten sairauksia tässä matkalla, mutta nyt koko järjestelmä on online mallissa 4.6 teosta on jo digitoitu ja vuonna 2010 pitäisi olla jo 10 miljoonaa teosta. Tässä ei ole kysymys pelkästään kirjojen digitoinnista, vaan on kysymys siitä, että koko Euroopan kulttuuriperintö laitetaan tähän malliin. On kysymyksessä elokuvat, musiikit ja kaikki, mitä ylipäänsä on tuotettu, olisi ihmisille saavutettavissa. Tässä on digitaalinen eh, lähestymistapa, jota ollaan luomassa ja samalla eh, tähän liittyy myös hyvin korkeat laatuvaatimukset. No mistä sitten on kysymys? Eh, mitä, mitä sinne laitetaan? Tietenkin on näin, että laadukasta tuotantoa koko maailmasta ei ole kysymys pelkästään eurooppalaisista teoksista, vaan että kaikki teokset olisivat saatavissa. Euroopan unionin ihmisten täytyy saada näitä teoksia itselleen nautittavaksi. Erittäin kunnianhimoinen hanke. Hyvin paljon työtä ja paljon muuta e, tähän, tämän eteen on jo tehty. Tähän asti on ollut niin, että tämä public domain teokset, kuten englanniksi sanotaan, niin ne ovat, ovat siellä jo mukana ja niitä tulee sinne lisää jatkossa. Kuitenkin täällä on myös ongelmia tähän liittyen, koska ei ole pelkästään tällaisia teoksia, jossa tekijänoikeusongelmia ei ole, vaan lisäksi on tällaiset orpoteokset, joilla tarkoitetaan teoksia, joiden tekijän oikeuksia, oikeuksien omistaja ei saada selville. Erittäin tarkasti on tutkittava asia ja täytyy olla rekisteri, jossa kaikki tiedot ovat tallennettuna. Hyvin hyvälaatuinen projekti, tämä eurooppalainen projekti täytyy olla. Meidän täytyy saada kaikki teokset yhteen ja siellä täytyy olla hyvin tarkat säännöt siitäkin, minkälainen status kullakin teoksella on, jottei tekijän oikeuksia millään lailla loukata. E-book settlement yhteydessä tästä juuri keskustellaan. Nimenomaan kysymys orpoteoksista, joiden kanssa on tämä ongelma ongelma ja katsotaan, mitä tulevina vuosina sille tehdään. Euroopan, Euroopan maissa, joista e, teoksia on siis tuotu tähän Euroopeana verkkoon, niin tilanne on hyvin erilainen. Ranska on kaikkein pisimmällä Euroopeana hankkeessa. Täällä on Saksa ja Alankomaat, yhdistynyt kuningaskunta sitten tulossa perässä. Ja sitten on muita maita, joissa hyvin vähän europeanaan on teoksia saatettu. Meidän täytyy tehdä lisää työtä, jotta tästä todella tulee eurooppalainen digitaalikirjasto. Eurooppalaisen tiede yhteisön kannalta tämä on merkittävää, mutta tällä on myös vaikutusta tutkimukseen, eh, tieteeseen, matkailuun, hyvin monille aloille ja todellakin pääsy tällaiseen tietokantaan täytyy olla laajasti saavutettavissa. Minun mielestäni on toimittava niin, ettei tekijän oikeuksia millään lailla loukata vaan että me eurooppalaisia tekijän- ja teollisuusoikeuslainsäädäntöjä eh, seuraamme. Seuraavina vuosina tästä tullaan, tätä tullaan käsittelemään myös tämän talon monissa valtuus, valiokunnissa, ja tästä tulee tiedonanto komissiolta, joka käsittelee eurooppalaista teollis- ja tekijänoikeuksien harmonisointia eri tekijät ja toimijat tällä sektorit vielä tästä joutuvat paljon keskustelemaan. Ja täytyy katsoa, miten, miten tämä markkinoille asettuu. Myöskin teollisuusvaliokunta käsittelee aihetta, koska se on hyvin kuuma kysymys. Toisaalta sitten on ihan selvää, että tekijän oikeuksien tekijänoikeuksien suojeluksen alla olevat teokset, että ne saadaan mukaan, ettei käy niin, että uusimpia teoksia järjestelmään ei saada. On myös kysymys siitä, kuka maksaa tekijänoikeuksista, ja sekin täytyy ratkaista, jos nyt tällaista eurooppalaista hanketta vedetään. Tässä pitää olla siis helposti, helppo pääsy tietokantaan ja toisaalta me emme saa loukata olemassa olevaa lainsäädäntöä. Saattaa olla, että tekijän oikeuslakeja joudutaan muuttamaan. Joka tapauksessa periaatteellisesti on niin, että hyvät säännöt, jotka toimivat yhteiskunnissa, niin ei siihen nähden internet ole mikään poikkeava ympäristö Kulttuuripolitiikkakeskustelua tästä on vielä käytävä ja me tietenkin haluamme, että internet on avoin. Me emme halua olla kuten Kiina, joka sitä rajoittaa. Meidän täytyy miettiä, miten taiteilijoiden teokset saadaan elämään tällaisessa digimaailmassa, ja meidän täytyy olla avoin pääsy näiden teosten ääreen, ja se on sellainen haaste, mikä meillä yhteisönä on edessä. Erittäin hyvä on, ja, ja tätä työtä pitää jatkaakin, että asiantuntijat ovat asiaa käsitelleet. Viime vuonna pidettiin tällainen kokous, siellä oli kirjastot edustettuna ja monialaisesti erilaisia kysymyksiä käsiteltiin. hyvin tärkeitä ehdotuksia, merkittäviä ehdotuksia tulee myös siitä, kuinka me näitä muita eh, ongelmia voimme vielä poistaa ja pääsemme tässä asiassa eteenpäin. Mitä tulee sitten tähän poliittiseen keskusteluun, miten eh, saavutettavuus vammaisten osalta ja näin toteutuu, se on sellainen, mistä pitää vielä keskustella. Tekijänoikeussuoja on yksi asia, josta pitää keskustella uudet vielä on auki, kuten nämä orpoteoskysymykset, josta ei lopullista kantaa ole. Olen sanonut, miksi on tärkeää saada selkeä tietokanta ja mitä varten me Euroopassa tällaista välttämättä tarvitsemme. Poliittiset ja hallinnolliset kysymykset ovat sellaisia, josta viime kerrallakin puhuimme kun europeanasta. E, ne ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä. Kulttuuriinstituutiot eri maissa e, joutuvat osallistumaan rahoituksen puolesta tähän e, digitointiin, mutta myös jäsenvaltiot sinänsä ja EU-budjetista pitää tähän rahaa saada. E-Content Plus-hanke on täällä, missä on varoja, mutta jos vuoden 2013 jälkeen sitä aikaa tarkastelemme, ja silloin kun Lissabonin strategiakin on jo ollut voimassa ja kun mietimme, kuinka Lissabonin strategia toteutuu, niin yksi osa tätä kaikkea on myös eurooppalaisen kulttuuriperinnön digitaaliseen muotoon saattaminen. Viime kerralla valtio, valiokunnassamme puhuin Public-Private Partnership – hyvät ehdot ja tarkat säännöt täytyy olla yksityisen ja julkisen sektorin väliselle kumppanuudelle. Join Europeana on hanke, johon tämä liittyy. Ei ole kysymys pelkästään siitä, että valtion, valtion varoja käytetään, vaan että olisi erittäin hyvä, jos saisimme yksityistä rahaa säätiöiltä esimerkiksi – jotka osallistuisivat tähän Europeanan rahoitukseen. Jos emme halua jäädä Googlen taakse, niin meidän täytyy tehdä yhdessä jotakin ihan oikeasti yksityisenkin rahan eh, turvin. Minä toivon nyt, että tästä suuresta hankkeesta käytäisiin yleiskeskustelu ja sitten voin selventää näitä yksityiskohtia, joita kysymyksissä mahdollisesti on. Mitä varten tämä laatu, miten tämä vaikuttaa kilpailukykyyn ja miten me voimme asiaa viedä eteenpäin. Tässä on myöskin kysymys alueiden ja paikallishallinnon tasosta sen lisäksi, että tämä on eurooppalainen hanke. Siksi minä toivon, että europeana lähivuosina onnistuu. Kiitoksia Helga. Eli tämä europeana keskustelu liittyy nyt tähän aikaan. Meillähän on nyt näitä Google-kysymyksiä ja olemme nähneet, että Google toimii tavalla, joka ei nyt täysin meitä tyydytä. Ja Euroopan hankkeen osalta meidän pitää olla esikuvallisia, kun ajatellaan mitä vaadimme muilta. Kun puhutaan näistä orpoteoksista, niitä pitää käsitellä niin, että me osoitamme Googlelle, miten me toimimme. No, he ovat toimineet eri tavalla. Heillä on yhdysvaltalaiset käsitykset asioista, jotka eivät ollenkaan käy yksin meidän käsitystämme kanssa. Ja meidän on pidettävä huolta siitä, että meidän Euroopan hankkeessamme tekijän oikeudet varmistetaan. Se on meidän tärkeä tehtävämme ja meidän täytyy varmistaa, että tietoihin pääsy on mahdollisimman vapaata, mutta että myöskään tekijänoikeudet eivät kärsi. Hyvin paljon lakeja liittyy tähän ja uskon, että viime kädessä tämä hanke kyllä päätyy menestykseen. Eli haluanko komissio nyt puheenvuoron vai jatkammeko kollegoiden kanssa? No, Rova Kamevert. Ja, Frau Vorsitzende, meine... Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä kiitän Helka Tryypeliä tästä mietintöluonnoksesta, joka meillä on tässä edessämme. Se on erittäin onnistunut ja siinä on hyvin monia asioita, jotka liittyvät Euroopan hankkeeseen. Täällä on erittäin kattavasti asiaa käsitelty. Olisi todella hienoa, jos jonakin päivänä tämä Eurooppa peana olisi e, täysin kattava. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ei pelkästään Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio ole tästä vastuussa, vaan myös jäsenvaltiot myös kantavat oman vastuunsa tästä hankkeesta. 27 jäsenmaata e, joutuvat tähän sitoutumaan, Ranska, Saksa, Alankomaat, ja hankkeesta tulee onnistunut vasta siinä vast, vaiheessa vasta, kun kaikki siihen osallistuvat ja silloin se vasta profiloituu Google Booksia vasten. Tässä mietintöluonnossa luonnoksessa pitäisi vielä korostaa sitä, että jäsenvaltioilla on oma vastuunsa. Tässä on yhteiskuntapoliittinen tehtävä jolla kulttuuriperintö saadaan kaikkien ulottuville. Tämä saatavuus on mielestäni sellainen asia, joka kuuluu aivan samalla tavalla kaikille kuin julkiset kirjastot. Siellä lainataan CD-levyjä, filmejä ja näin edelleen. Ja käyttäjät, heille tämä kaikki pitää olla ilmaisesti mahdollisimman avoimesti saatavilla, aivan kuten tavallisesta kirjastosta. Tässä on suuria rahallisia haasteita, mutta jos me todella haluamme tätä edistää, niin täytyy jotain tehdä. Sitten täytyy katsoa näitä yksityisen sektorin kanssa tehtäviä kumppanuuksia. Meidän täytyy erottautua Googlista myös sillä tavalla, että emme käytä mainoksia Ainoastaan sitten sillä tavalla me voimme puhua todellista, todellisesta laadusta ja, ja saada omaa hahmoamme tälle hankkeelle. Google Books jos me emme onnistu, niin eh, silloin Google Books jää ainoaksi halvaksi hyväksi keinoksi saavuttaa teoksia, ja sitähän me emme halua. Meidän täytyy europeanassa eh, erottua, erottautua laadullisesti Google Booksista. Kun kirjoja ja teoksia eh, luokitellaan, niin Google Booksissa on hyvin suuriakin virheitä tapahtunut. Tällaista ei saa Europeanassa tapahtua, vaan laadullisesti meidän täytyy erottautua aivan selkeästi Google Booksista. Tehän täällä puhutte yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudesta. Ja tällä tavalla yritetään saada yrityksiä, säätiöitä osallistumaan tähän rahoitukseen – mutta tässä yhteydessä täytyy myös selkeästi todeta, että tällainen klassinen mainostulojen käyttö, kuten tietyt kaupalliset toimijat, niin ne eivät kuulu tähän europeana hankkeeseen. Ja tämä on aivan selkeä, selkeä signaali, mikä meidän täytyy lähettää ja tällä tavalla erottautua Google Booksista. Kiitoksia, Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegamme Trypeliä. Nämä suunnat on nyt hyvin määritelty tässä mietinnössä, joten tässä nyt on hyvä pohja työlle, joka on mielenkiintoinen, eikä tämä ollut mitenkään helppoa. Ja nyt voisin julkisesti siis todeta, että olemme erittäin tyytyväisiä, kun olemme lukeneet nyt tätä työtänne. No sitten ongelmia. Eli nythän tämä kaikki alkaa. Muutama huomio, puheenjohtaja. Ensinnäkin esimerkiksi kaikilla valiokunnilla ei ole samoja valtuuksia näissä kysymyksissä. Ja mielestäni tässä on nyt heikkous, ja tänään haluaisikin nyt puhua, kun siirretään eurooppalaisten maiden kulttuuriteoksia nettiin – Tähän liittyy nyt kysymyksiä, joihin on puututtava institutionaalisesti. Euroopassahan on sielua ja historiallista sisältöä, eikä nyt ole kovin helppoa ymmärtää, miksi me voi mennä pidemmälle, kun tuomme Euroopan eri kulttuureja esiin. Siinä puhun kulttuureista monikossa. No sitten toinen huomio liittyy vähän suoremmin tähän mietintöön. Tästä käy nyt ilmi tästä yhteenvedosta yksi asia, joka on hyvin mielenkiintoinen. Haluaisin todeta todellakin, että kaikki eivät ole liittolaisiamme näissä kysymyksissä. Eli elävät kulttuurit tarvitsevat jonkinlaisen taloudellisen pohjan pystyäkseen elämään. Eli maat, joissa kulttuuri on elossa, ovat maita, joissa toimijat, alueiden toimijat, valtion toimijat, kuten teidänkin maassanne, tai sitten yksityiset toimijat täydentävät julkista sektoria ja sinne on luotu kulttuurimarkkinoita sillä tavalla, että talouspohjaa voidaan käyttää, kun jaetaan ja luodaan ja myöskin kuulutetaan kulttuuriteoksia. Nyt meidän pitää tukea tämän mietinnön myötä tätä ajatusta. Eli kulttuuri, kulttuurilla on oltava taloudellinen pohja myöskin tekijänoikeuksien kannalta. No mistä sitten on kyse nyt tällä hetkellä? Meidän on siirrettävä klassisia teoksia kulttuuristamme, eli kirjallisia elementtejä, ääniteoksia, visuaalisia teoksia – nyt tämän päivän huomisen tiedotusvälineisiin. Tämä ei johdu sitä, että ne liittyvät tämän päivään tai tulevaisuuteen, ja sen ei merkitse, että kulttuuri muuttuisi. Ja nyt anglosaksisesta maailmasta meille on tulossa ansa, ja meidät halutaan ajatella, saada ajattelemaan, että nämä teokset ovat tärkeämpiä kuin niiden sisältö. Ensinnäkin ensimmäinen periaate, ja on hienoa, täällähän on paljon kollegoita nyt läsnä, eli me haluamme nyt tukea työtänne, ja meidän on varmistettava, ja joillain aloilla, joissain maissa, EU-ssa, myöskin pitää kannustaa toiminnan tehostamiseen, mitä tulee tunnustamiseen ja tekijänoikeusjärjestöjen rooliin, koska niissähän järjestetään kulttuurimarkkinoita. Sitten toinen seuraus, toinen periaate, jota haluaisin korostaa. Meidän pitää suojella teoksia luonnon aiheuttamalta tuhoutumiselta. Nehän on siirretty audiovisuaaliseen muotoon. Ja kun esimerkiksi tietyt teokset saattavat ajan ja sään vuoksi myöskin tuhoutua pikkuhiljaa. Ja aikaisemmin sanotaan, että videonauha on se kanava, joka ei tuhoudu, kun ajatellaan filmejä. Mutta ensimmäinen, nämä ensimmäiset videonauhat eivät enää ole käytet, käyttökelpoisia. Videonauhat tuhoutuivat ajan myötä alkuperäisiä väitöksiä, väitöksistä huolimatta. Ja sitten toinen huomio. Eurooppeana liittyvä työ on se, että me emme, en alla kaikkein vahvimmalle toimijalle monopolia. Sillä tavalla, että jokin yksi taho voisi jakaa näitä kulttuuriteoksia yksinoikeudella digitaalisessa muodossa. Eli Euroopassa meidän pitää nyt vähän vastustaa näitä amerikkalaisia markkinoita, joista on jo puhuttu. Ja sitten toinen asia, jota haluaisin korostaa, ja tässä nyt puhutaan nimenomaan Googlesta, eli meidän pitää noudattaa näiden teosten integriteettiä, eli niitä ei saa siirtää sinne vain osittain, niitä ei saa sensuroida, eikä tietenkään saa tehdä virheitä, niin kuin kollegani juuri totesi. No, monet varmasti meistä on samaa mieltä siitä, että pohja tälle siirrolle pitää toteuttaa aikaisemmin tehtyjen juridisesti sitovien sopimusten pohjalta. No, tässä kysymyksessä puheenjohtaja ja esittelijä, meidän pitää mennä pidemmälle. Europeana on hieno hanke, mutta se on nyt kymmenen vuotta myöhässä. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi Yhdysvaltoja, siellä on jo ratkaisevalla edellä meitä edessä. Ja siellä on jo uusien sukupolvien lukulaitteita. Ja mielestäni tämä on vaarallista, koska ne ovat sirpaloituneita, jos ajatellaan vaikka e-book-laitteita ja niin edelleen. Eli kustanta ei saa valita näitä pätkiä, vaan kuluttajan pitää voida valita ne pätkät, jotka hän haluaa lukea. En nyt tiedä, mikä olisi oikeuspohja, joka olisi paras nyt tässä kysymyksessä, jotta voisimme edetä pidemmälle seuraavissa vaiheissa. Mutta kuitenkin meidän on luotava jonkinlainen tiimi, joka auttaisi teitä menemään paljon pidemmälle. Ja tällä hetkellä me haluamme tehdä tämän tyyppisiä tarkistuksia tähän mietintöön. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Martin. Ja, herzlichen Dank. Kiitoksia. Jännittävä juttu. Tällainen hanke. En, äh, no, Europeana on joka tapauksessa jättimäinen hanke ja erittäin hyvää työtä tässä on tehty ja me haluaisimme yhtyä tähän kaikki varmastikin. Nämä tekijän Oikeusasiat ovat hyvin järjestetty tai mietitty sitten, mitä tulee mainontaan, mainostuleihin, niin se on tällainen suuri keskustelu vielä. Siinä on pari asiaa, mihin pitäisi puuttua. 19, 20, 21 kohdat tässä mietintöluonnoksessa käsittelevät sitä. Tässä on nyt yksi mahdollisuus siihen, että hyvin myönteisesti saadaan eurooppalainen ajatus esille. Mutta tässä kun ajatellaan rahoitusta ja hallintoa, niin tämä pitäisi olla avointa. Tämä tarvitsee paljon lisää rahaa, mutta tämän pitäisi myös olla mallihanke siitä, miten rahaa käytetään. Teillä on hyvin paljon, Rova Tryyppel, tästä kokemusta, mutta minäkin e, jostakin e, haluaisin puhua. Jos tässä nyt todellisesta avoimuutta halutaan, niin mm, täytyy tietää, e, mistä, missä mennään, ettei ole kysymys propagandasta Ehkä te voisitte tässä omassa mietinnössänne tulla vielä, tehdä vielä konkreettisempaa työtä. Tämän pitäisi olla mallihanke, ei pelkästään muodoltaan, vaan myöskin hallinto, hallintopuolelta sillä tavalla, että mahdollisimman vähän tähän käytettäisiin rahaa tällaisiin hallinnollisiin kysymyksiin. No sitten, kun on hyvä hanke, mutta jos kukaan ei siitä tiedä, niin silloinhan se menee hukkaan. Tämä Join Europeana ajatuskampanja on hyvä, mutta mistä on kysymys? 10 miljoonaa teosta. Jo ensi vuonna pitäisi tässä verkkokirjastossa olla. Ja toivoisin, että hyvin monet nuoret kansalaiset tästä kuulisivat. Ja silloin tässä voitaisiin ehkä tätä julkisen ja yksityisen, eh, yksityisen kumppanuutta käyttää. Ja nyt kun puhumme tästä mainoskielosta, niin nythän taantuma on jo sen hoitanut, että mainontaa ei niin paljon ole. Eilen iltapäivällä oli miljoona yleisölle eh, esitetty eh, tämä jalkapallo ottelu Barcelona, Barcelona Madrid. Ja täällä oli mainoskielto. Emmekö voisi päästä samaan eh, tässä Join Europeanassa? Osittain yritysten kanssa – No esimerkiksi Barcelonan kanssa toimittiin sillä tavalla. Olisi hienoa siis, jos tätä maanantaa tehtäisiin näissä pelipaidoissa, jos Barcelona pelaaja seisoisi europeana paidassa. Ja sillä tavalla tämä hallinto sujuisi hyvin. Vielen dank. Ja, Herr No niin, sitten Werner. Ai ei, no sitten Paul Schmidt. Köszönöm, elnök asszony, magyarul fogok beszélni. Én is szeretnék. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt Unkaria. Ja haluaisin onnitella Trypeliä tästä mietinnöstä. Tämä yksityiskohtainen mietintö on mietintö, josta voi nähdä, kuinka laaja tämä hanke meille on. Ja me olemme hyvin ylpeitä tästä. Voimme sanoa, että tämä on vähän niin kuin meidän oma lapsemme tämän valiokunnan lapsi. Ja uskon, että Trypel hoitaa tätä hanketta parhaalla mahdollisella tavalla. No sitten rahoituksesta kysymys. Mehän näemme, että tämä on hyvin laaja hanke, mutta siihen tarvitaan myöskin hyvin paljon rahoitusta. Esittelijä on puhunut jo sponsoreista ja siihen, että otettaisiin mukaan jäsenvaltiot, eli osittaista itserahoitusta ja taakanjakoa. Sillä tavalla voisimme tavoittaa tämän yhteisen tavoitteen, mutta kuitenkin täytyy nyt esittää kysymys. Onko budjetissa 2010-2013, kuinka paljon siellä on varattu varoja tälle hienolle hankkeelle? Tämä hanke ei liity pelkästään eurooppalaisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen, vaan sillä voidaan myöskin edistää eurooppalaista identiteettiä ja Euroopan nuorison asemaa. Tanova Verheilen. Ich möchte mich zunächst einmal dem Dank meiner Vorredner anschließen. Minä haluaisin yhtyä näihin kiitoksiin, joita edeltäjätkin ovat ilmaisseet. Erittäin hyvää työtä Rova Trypel on tehnyt. Mutta kuitenkin eräisiin asioihin haluaisin vielä palata koska reaalimaailmassa on säännöt ja myöskin europeana täytyy ne ottama, ottaa huomioon. Tämä on hyvin tärkeä kysymys juuri internetissä, tämä tekijänoikeuskysymys. Me tarvitsemme, eh, meillä on ihan selkeät säännöt reaalimaailmassa ja samanlaisia sääntöjä me tarvitsemme internettiin. Nuorten ihmisten pitää oppia myöskin tähän maailmaan. Eihän ole mahdollista mennä kirjastoon ja ottaa sieltä vain kirja. Onhan siellä aivan selvät käyttöohjeet tai käyttörajoitukset ja samalla tavalla Europeanassa pitää toimia, että tietenkin vapaa pääsy näihin teoksiin, mutta kuitenkin täyden kunnon säännöt. Toinen asia on sitten rahoitus. Kun tekijänoikeuksista on kysymys ja luovuuden edistämisestä – niin voidaan sanoa, että mitä uutta ja luovaa Euroopassa syntyy, niin kyllähän siinä eh, täytyy olla taloudellinen perusta. Ihmiset, jotka luovat uutta, heidän täytyy pystyä sillä myös elämään. Ja se onnistuu vasta silloin, kun me tiedämme, miten tekijän oikeudet järjestetään. Miten tämä budjetoidaan eh, ja sisältöön eh, liittyen niin myöskin sisältökysymyksistä meidän täytyy vielä keskustella. Joka tapauksessa tämä hanke on laajempi kuin mitä tällä hetkellä ymmärrämmekään. Kollega Soini. Kiitokset Soini. Pääsee, pääsee kärryille. Eli tämä on hyvin jäsennelty ja nämä ongelmat, mitkä tässä ovat, niin ovat hyvin erisuuruinen se panokset, mitkä tässä e- esittelijä tuo hyvin esiin. Ranska, Saksa, Alankomaat, Iso-Britannia antavat paljon, mutta kun tulee pienestä maasta, pienestä ja voimakkaasti elävästä kulttuurista, pieneltä kielialueelta, niin tämä on tärkeä tämä, vaikka minua ei nyt EUn faniksi voi varsinaisesti sanoakaan, niin moninaisuudessaan yhtenäinen, niin se sopisi, sopisi kyllä tähän hyvin. Sitten nämä tekijänoikeusharmonisoinnit, niin tämä on tiukka ja tarkka paikka. Olen huomannut, että nuorempi ikäpolvi katsoo asioita täysin eri lailla, joku omani ja ehkä varttuneemmat. He katsovat, että heillä on oikeus kaikkeen siihen, mitä netissä on ja, ja leviää kun taas itse usein katsoja, varmaan monet meistä, että se on taiteilijan, kirjailijan, soittajan, säveltäjän palkkaa. Ja moni haluaa elää työllään eikä apurahoilla. Tämä on äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä. Sitten on eri motiiveja ihmisillä antaa taidetta käyttöön. Jotkut haluaa täyden kompensaation, toisille se on tilaisuus saada omia asioita esille – ja vasta sitten ehkä myöhemmin tulee taloudellista etua. Ja kulttuuri on aivan olennaista kaikille. Eihän kukaan yrittäjäkään perusta ensin monikansallista yhtiötä. Hän perustaa pienen yhtiön. Tavallaan jokaisella taiteilijalla on se alku, josta tulee sitten suurempaa taidetta. Ja tämä raha on tietysti aina aina vaikeaa. Nyt on vielä taloudellisesti vaikea talat. Jos sponsorirahaa, mainosrahaa ei saa ottaa, niin tietysti sitten se otetaan veronmaksajilta ja mikä on se jyvitysosuus. Mutta, ja varsinkin kun on totuttu saamaan kaikki ilmaiseksi, niin kuin kirjastopalvelut, mielestäni se on erittäin hyvä, että ne ovat, ovat ilmaisia. Ja lopuksi sanoisin, että tämä jaksottelu on on hyvä. Ja, ja tämä hanke on, hanke on tärkeä, koska tota, nimenomaan Eurooppa on moninainen, monikielinen ja, ja tota, sitä tämän pitäisi pystyä ilmentämään. Ja tosi iso kipuasia on tämä tekijänoikeus. Tässä on hyvin kartoitettu ne tilanteet ja en osaa itsekään sanoa, että miten se ratkaistaan, mutta sen, sen tiedän – Skandinaaviassa ainakin, on jopa puolueita, jotka on perustettu aivan tätä piratismia ja, ja tuota tekijänoikeusasiaa varten ikään kuin protestiksi. Ja se ei mene tosta vaan pois, vaikka itse olenkin voimakkaasti taiteilijoiden takana henkilökohtaisesti. Lieber Herr Kollege, Sie haben gesagt, Sie sind kein... Niin kollegat sanoivat, että ette ole mikään EUn fani, mutta ilman EUta eurooppalainen monimuotoisuus ei säilyisi. Eli kyllä te jollain tavalla olette kuitenkin fani, jos te tuette eurooppalaista monimuotoisuutta. Ja sitten Rova Veria. Oui, merci, madame euh, la présidente. Je voudrais... Kiitoksia. Minäkin haluaisin yhtyä näihin kiitoksiin, joita rouva Trypelille on sadellut. Minun mielestäni tämä mietintö hyvin asettaa keskiöön nämä oleelliset kysymykset. Muutama kommentti kuitenkin. Uskon, että uskon tähän eurooppalaiseen malliin. Täällä on, meillä on yhteiskuntamalli ja uskoakseni on myös kulttuurimalli. Ja se ei suinkaan tarkoita sitä, että olisi eurooppalainen identiteetti. Minä en kannata sitä termiä sen enempää kuin kannatan kansallistakaan identiteettiä. Aivan kun herra Kalvada äsken totesi, tämä on asia, joka muuttuu koko ajan, joka rikastuu tässä matkan varrella. Kulttuuri on juuri sellainen asia. Se on aina rikastunut vuosisatojen varrella. Nyt Europeanan myötä meillä on suuri haaste Ja meidän täytyy katsoa nimenomaan kulttuurihaasteita tämän kautta. Minä olen vastustanut perustuslaillista sopimusta ja Lissabonin sopimusta ja edelleen olen samoilla linjoilla. Haluaisin kuitenkin vielä tässä todeta, että kulttuuri ei kuulu Euroopan toimivaltaan. Tässä Euroopan Keskiössä on talous ja kilpailukyky ja kulttuuri ei ole minkäänlainen markkinahyödyke. Tällä tietenkään en tarkoita. No, Kavaran kanssa oli samoilla linjoilla, mutta haluaisin sanoa, että, että tässä en väitä, ettei olisi mitään taloudellisia haasteita, en näin en väitä, mutta kulttuuria ei saa niukentaa minkäänlaiseksi markkinahyödykkeeksi. Kulttuuri on tällä tavalla yksi haasteistamme jatkossa. Ja sen suhteen meidän onkin nyt mietittävä, mitä on talous. Talous ei välttämättä ole pelkkiä markkinoita ja kulttuurisektorilla me tiedämme tänään tämän. Me olemme vapaaehtoisten vuotta viettäneet Euroopassa ja me tiedämme, että kulttuurisektori, vapaaehtoiset, markkinatalous, kaikilla on oma paikkansa. ja meidän pitää miettiä moni, monia työkaluja tähän talouden käyttöön. Sitten viimeinen asia, jota vielä haluaisin korostaa, on se, että tämä olisi kaikkien ulottuvilla – Rouva Trypelle puhui vammaisten pääsystä teoksten piiriin. Ehkä hän meni vähän liian nopeasti tästä pääsyn ajatuksesta ohi. Sitten eh, vielä ilmaisuus, ilmainen eh, teosten mm, saatavuus, se on meille tärkeää. Me haluamme kaikki, että kaikki pääsisivät kulttuurin pariin. Ja vielä eh, lopuksi, että Van Gogh oli erittäin suuri artisti aikanaan ja hänen teoksistaan mak- maksetaan paljon nykyään. Ja silloin kun hän eli omana aikanaan, hän ei koskaan elänyt omilla teoksillaan. Tällainenkin täytyy meidän muistaa. Dank, eh, Madame Berger. Kiitoksia. Korostaisin vielä yhtä asiaa. Tämä käsitys EUsta ei enää vastaa todellisuutta. Ei kun, haluan nyt vain sanoa. EU on tehnyt juuri niin kuin te puhuitte. Eli kulttuuri ei ole pelkästään taloushyödyke. EUska meillä on tämä Chesku-yleissopimus. Ja todellakaan me emme halua, että kulttuurista tulee pelkkä tavara tai hyödyke. Joten me olemme pidemmälle kuin monet uskovat, mutta tätä täytyy välillä toistaa. Mutta olen nyt kuitenkin rehtori taustaltani ja se nyt välillä vähän iskee esiin. No sitten Boris. Szanowna Pani Przewodnicząca, chciałem również ogromnie... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää näistä, tästä aineistosta. Ja minä haluaisin puuttua muutaman seikkaan. Ensinnäkin vaikuttaa siltä, että Europeanassa on kaksi peruselementtiä. Ensinnäkin sen tulee vaalia Euroopan kulttuuriperintöä, sen monimuotoisuutta. Ja jäsenvaltioilla on paljon tehtävää. Niiden täytyy todellakin ponnistella enemmän. Ranska on tavallaan esikuvana. Ja olisi hyvä, jos komissiokin voisi vielä kannustaa jäsenvaltioita huolehtimaan kulttuuriperintössä digitalisoimisesta ja suojelemisesta. Sillä kulttuuriperintö voi todellakin tuhoutua. Esimerkiksi aikakausilehdet, vaikkapa toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta ja niin edelleen. Hyvin arvokkaita teoksia on varassa. Lisäksi olisi hyvä ottaa mukaan myös filmiosuus, eli ennen kaikkea juuri dokumenttielokuvat tulisi saada digitalisoitua Euroopan puitteissa – Tämä olisi erittäin arvokas ja pysyvä osa kulttuuriperintöämme. Ja monesti juuri analogisessa muodossa tällainen materiaalia voi tuhoutua. Minusta tässä on mahdollisuus eh, löytää yhteys myös Googlen ohjelmaan. Eurooppainen kirjasto, meidän perintömme – filmit ja niin edelleen. Kysymyksessä eivät ole ainoastaan teokset, joihin meillä on muodollinen oikeus. Voidaan puhua myös niistä, joissa oikeudet ovat jo rauenneet. Voidaan sanoa, että suuri osa tästä e, on kaupallista. Ja monilla jäsenvaltioilla on ongelmia sen suhteen, kuinka E, saadaan tämä markkinoille ja väestön saataville. Tästä kollega Kavadakin puhui. Ja kun minä nyt katson Euroopana ja mietin sitä, millainen se pitäisi olla pari vuoden kuluttua, niin minusta siinä pitäisi olla kaikki kirjalliset teokset. Ei ainoastaan e, ne, joihin e, oikeusasiat on selvitetty, vaan minusta näiden lisäksi Eh, olisi siis eh, tällainen osuus, johon olisi pääsy kaikilla ja lisäksi pitäisi olla kaupallinen osuus, jotta kaikkeen kulttuuriin olisi todellakin pääsy. Ja näin Euroopan hankkeeseen saataisiin todellakin kaikki kulttuuriset sisällöt mukaan. Joten pitäisi tähän julkiseen puoleen saada liitettyä myös eh, yksityinen puoli. Ja näin Euroopana voisi kattaa koko kulttuuriperinnön eikä vain pientä osaa, kuten tällä hetkellä on tapaus. Eli todellakin voidaan sanoa, että julkinen osuus olisi kaikkein tärkein elementti tässä, mutta myös yksityinen puoli pitäisi saada mukaan. Kiitoksia. Rova Schake. Thank you, Chair, and thank you, uh, Kiitoksia. Kiitoksia myös kollega Trypelille Tämä on erittäin hyvä, hyvää työtä. Valitettavasti on hieman myöhässä. Täällä mainittiin Van Gogh ja hollantilaisena tämä tapaus on tuttu. Ja mietin sitä, että onko Euroopanassa jonkinlaisia säännöksiä myös esimerkiksi sensuurista, tämän, tämän tyyppistä ongelmista. Ja sitten toinen kysymys liittyy ohjelmistoihin. Eli Euroopanhan on julkinen, kaikkien saatavilla oleva hanke. Ja sitten pohditaan sitä, pitäisikö tässä olla myös avoimen lähdekoodin sovellukset, jotta todellakin tämä olisi mahdollisimman avointa ja kaikkien saatavilla. Frau Benarabatu. Sitten Benarabatu. Helga, mes chers collègues, Kiitoksia. Tämä kiinnostava hanke. Minä haluaisin yhtyä näihin kiitoksiin, joita kollegani ovat ilmaisseet. Hyvin monia asioita on sanottu, mutta tässä haluaisin erityisesti, että kiinnitettäisiin huomiota siihen, kuinka tärkeää on, kun puhutaan kulttuurista, ettei sisältöä eh, kohdisteta turhiin teoksiin täytyy olla tällaisia mm, yleisiä teoksia eikä saa unohtaa unohtaa kaikki tiettyjä sektoreita, ajattelin tässä erityisesti etnologian ja Afrikkaa, mm, kaikenlaista runoutta. Kaikkien näiden pitää kuulua tähän europeana eh, hankkeeseen. Kiitos. Vielen Dank, eh, Herr Stojanov. Kiitokset, Stojanov. Алло. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, искам да благодаря. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Trypeliä. Minä haluaisin puhua hieman eri näkökulmasta. Kuukauden verran olen on ollut mukana tässä Europena-asiassa ja tämä on todella valtava hanke. Se on erittäin tärkeä kaikkien eurooppalaisten kannalta. Minä haluaisin puhua tämän hankkeen organisoimisesta. Tämä liittyy taloudellisia teknologisia ja sisällöllisiä kysymyksiä. Ja niiden hallinnointi on annettu hollantilaiselle säätiölle EDLFlle. Ja tulen tekemään ehdotuksen myös kirjallisesti. Ja se liittyy siihen, että tämä säätiö on toistaiseksi tehnyt erittäin hyvää työtä mutta kuitenkin uskon, että on korkea aika, että tämä säätiö loisi toimipisteitä kaikkiin 27 jäsenvaltion. Näin eri toimipisteet voisivat aktiivisesti vaikuttaa vallanpitäjiin kussakin maassa, jotta saataisiin lisärahoitusta Euroopan hankkeelle. Samoin rahoitusta voitaisiin etsiä myös jäsenvaltioiden eh, yksityiseltä sektorilta, jotta voitaisiin taata rahoitus tälle ainutlaatuiselle hankkeelle. Näin olisi kansallisia mm, ponnisteluita, jotka voitaisiin yhdistää. Ja voitaisiin myöskin varmistaa, että käytetään samanlaista eh, digitalisoimistapaa. Näin huolehtaisiin myös sisällöstä. Tämä alue pitäisi todellakin tuoda myös alueille, sillä näin saataisiin aikaan tuloksia kaikkialla hyvinkin nopeasti. Voin sanoa, että en ole löytänyt näistä asiakirjoista tietoa siitä, kuka oikeastaan käyttää valtaa tässä säätiössä. Onko olemassa jokin elin tai viranomainen, joka todella Eh, huolehtii tämän säätiön toiminnasta. Kiitoksia. Frau Nevedalova. Kiitoksia sitten Nevedalova. Ďakujem veľmi pekne. E, chcem sa tiež na začiatok pridať ku všetkým rečníkom. Kiitoksia. Minäkin haluaisin yhtyä kaikkiin niihin puhujiin, jotka ovat jo onnitelleet e, Trypeliä tästä erinomaisesta työstä. Voidaan sanoa, että Nuoret kuvittelevat, että heillä on pääsy kaikkeen eh, ilmaiseksi internetissä, mutta näin ei ole. Ja todella täytyy ostaa varsin paljon kirjoja, ja minäkin tuen näin eh, kustantajia. Näin ainakin eh, Slovakiassa. Siellä jopa kirjastoissa täytyy maksaa joko vuosimaksu tai sitten jokaisesta lainatusta kirjasta. Eli kysymys on myös siitä, voitaisiinko periä vuosimaksua näistä digitalisoidusta teoksista Euroopassa. Eli jos ihmiset ovat valmiit maksamaan jopa pornosisällöistä, niin miksi ei sitten, jotta voidaan säilyttää meidän yhteinen kulttuuriperintömme. Yeah. Kiitoksia sitten Skurja. Sì, grazie Presidente. Io intanto mi unisco al coro dei complimenti. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kuin edelliset puhujat. Totuushan on se, että kyseessä on erittäin kunnianhimoinen hanke, jotain, johon liittyy erityisiä ongelmia. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys, eli meillä on todellinen haaste. Joku jo totesikin, että hyvin paljon tästä hankkeesta riippuu siitä, miten haluamme vahvistaa eurooppalaista identiteettiä. Tietysti tulee myöskin kansallisen identiteetin käsitettä. Ja mielestäni, kun puhutaan kulttuurien suojelusta ja tekijänoikeuksista, no se nyt on tietysti aivan keskeisen tärkeää. Se nyt on yksi osa tätä kysymystä ja sitten rahoitus- ja talouspuoli on toinen. No Schmidt jo sanoikin sen, mistä minun piti puhua ja haluaisin nyt kuulla, mitä Trypelillä on sanottavana tälle hankkeelle myönnetystä budjetista. Joku myöskin puhui siitä, että meidän pitää suojata tämä pääsy. Ja on totta, että kaupungeissa monissa kirjastoissa ympäri Eurooppaa sisään pääsy tai käyttö käyttömaksut ovat useimmiten erittäin alhaisia. Usein niihin liittyy jonkinlainen vuosimaksu. Ja puhun tästä nyt siksi, että mielestäni meidän ei nyt pidä elätellä mitään harhakuvia siitä, että pystyisimme tarjoamaan tätä kaikille ilmaiseksi. Se on liian monimutkainen ja liian kunnianhimoinen. Tietysti julkisen sektorin oltava tässä mukana ja sen pitää myöskin olla mukana rahoittamassa. Tutkimukset, joita valiokunta on pyytänyt, yksi niistä liittyy, liittyy siihen, millä tavalla kerätään rahoja ja sponsoreita. Ja mielestäni meidän tulisi vähän katsoa sitä tapaa, miten Euroopana, Europeana voitaisiin tukea. Meidän pitää olla hyvin selkeitä tästä kun ajatellaan näitä tutkimuksia, joita pitää sen osalta tehdä ja mitä tulee rahoituskysymyksiin. Joten mielestäni on vielä monia kysymyksiä, jotka pitää selkeyttää. Sitten Patun. Dziękuję bardzo. Kiitoksia. Rypel on todellakin tehnyt hyvää työtä ja voin sanoa, että, että Rypel on itse asiassa kaikissa hankkeissa aivan yhtä pätevä. Tähän liittyy tiettyjä merkittyjä kysymyksiä, suorastaan periaatteisia kysymyksiä. Tämä todella liittyy myös Googlen hankkeeseen. Me voisimme tämän Euroopan hankkeen yhteydessä huolehtia aivan omalla tavallamme e, e, kirjaisujen digitalisoimisen e, sivistyneestä kehityksestä. Tähän liittyy suurin riski. Jos joudumme kuuntelemaan monopolisyytöksiä Atlantin takaisesta toiminnasta, kysymys on kuitenkin meidän kustanteista, meidän Eh, kulttuuriperinnöstämme. Tämä on todella merkittävä uhka. Eurooppaana voisi todella suojata tätä perintöä. Täällä on puhuttu myös siitä, että näin voidaan edistää myös nykyistä tuotantoa. Voidaan huolehtia siitä, että digitalisointi tapahtuu eurooppaisten periaatteiden mukaisesti tekijänoikeuksia ja tekijän tahtoa eh, kunnioitetaan tämän huomion eri jäsenvaltioiden lainsäädäntö. Vaikuttaa siltä, että, että tällaiset eh, seikat eivät ole suurin este eh, sivistyneen digitalisoimiselle. On sanottu, että tekijänoikeuksissa lainsäädäntöjen väliset erot eivät ole kovinkaan isoja, joten tässä voitaisiin toimia eurooppaisella tasolla. Joka tapauksessa jäsenvaltioiden täytyy panostaa tähän erittäin tärkeään hankkeeseen. Jotkin maat ovat tehneet paljon, jotkin toiset hyvin vähän. Ranska esimerkiksi on tehnyt paljon, mutta muut vain vähän. Tärkeää oli siis se, että Euroopan ympärille – luodaan sellainen oikeuskehys, joka ei loukka kenenkään oikeuksia. Olen äh, puhunut äh, krakolaisten kollegojen kanssa. Krakovahan on runoiden kaupunki. Ja on äh, tapauksia, jossa teoksia on käännetty hyvin absurdilla tavalla ja kukaan ei suojele runoiden oikeuksia. Sitten täytyy lähteä ihan konkretiasta. Mitä voidaan tehdä, jotta Euroopan tulisi niin vahva hanke, että jäsenvaltiotkin ryhtyvät työhön? Tarvitsemme yleiseurooppalaisen hankkeen, jotta tätä voidaan markkinoida. Ja näin saadaan myös se lainsäädäntö siihen kuntoon, kun mitä tämä hanke edellyttää. Kiitoksia. Kelly. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin puheenjohtaja, olen entinen opettaja ja minäkin tunnistan tämän opettajan teissä. Sanoisin kuitenkin, että jos olisin luokassanne, ajattelisin kaksi kertaa ennen kuin toimin hävyttömästi. Täytyy kuitenkin sanoa, että jos Strasbourgissa toimittaisiin täysistunnossa yhtä tehokkaasti kuin täällä, niin olisimme saaneet täysistunnossa paljon enemmän aikaan viime viikolla. No, kiitos Trypelin. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Hän on ottanut esiin hyvin tärkeitä ja keskeisiä kohtia. Mutta ihan lyhyesti haluaisin puhua kolmesta asiasta. Ensinnäkin tekijänoikeudet. On hyvä, että se nyt on tullut esiin niin monta kertaa täällä tänään, koska omassa maassani tekijänoikeudet ovat peräisin 1500 vuoden takaa, kun kaksi pyhimystä, Komkile ja Filjem, aiheuttivat suuren taistelun tekijänoikeuksien vuoksi. Finian kutsui Colin Killenin luostarinsa ja hänellä oli siellä eräs teos ja yön aikana hän meni kopioimaan sen. Ja kun Finjam sai tietää siitä, hän pyysi kirjansa takaisin, mutta ei kuitenkaan sitä saanut. Hän vetosi korkea ylikuninkaaseen ja kuningas teki päätöksen, eli nyt puhuja puhuu Irlantia. Eli jokaisella lehmällä on vasikkansa ja jokaisella kirjalla on tekijänsä. Ja tämän jälkeen syntyi suuri taistelu, Kansel Kahar, eli kirjataistelu. Ja tuhannet ihmiset kuolivat siinä. Ja sen jälkeen toisesta tuli pyhimys, ja hän lyhtyi kääntämään ihmisiä kristinuskoon. No sitten ei tiedetä, pystyykö hän kääntämään yhtään UKIP-puolueen jäsentä, mutta hän perusti kuitenkin luostareita ja yksi niistä oli Ionassa. Ja sitten myöhemmin, 200 vuotta myöhemmin kirjoitettiin eräs toinen merkittävä kirja. Eli silloin ja tänä päivänä tekijänoikeudet ovat tärkeitä ja olen puhunut monille toimijoille ja siellä ei nyt olla tyytyväisiä näihin tekijänoikeusrikkomuksiin, erityisesti Googlen osalta. Eli tästä asiasta on pidettävä huolta. No sitten monopolikysymykset ovat myöskin keskeisiä. Me emme saa aiheuttaa monopolien syntymistä, koska se on kaiken sen vastaista, mitä EU on sarannut markkinoihin ja vapaaseen kauppaan liittyen. sitten myöskin mukaan otettavuus ja saatavuus pitää taata kaikille kansalaisille ja myöskin kaikki tahot on otettava tähän mukaan. Nämä kohdat ovat tärkeitä. Tämä on erittäin hieno hanke ja Trypel ansaitsee kiitosta hänen tähän asti tekemästään työstä. Kiitos. Frau Trüppel hat ein Problem, sie muss um halb... Trüppelillä on ongelma, hän täytyy puolelta lähteä täältä. Ja täällä on vielä kolme puhujaa puhelistalla. Pyytäisin, että jokainen nyt puhuu korkeintaan yhden minuutin, muuten Trüppel ei enää ehdi vastaamaan. Seuraavaksi vaatimus. Grazie tante. Si sente, si sente, si. Eh, Kiitoksia. Kuuletteko minua? Anteeksi nyt. Minulla, minäkin eh, ihailin rouva Trypelin työtä, mutta pari asiaa tässä kuitenkin vielä haluaisin käsitellä. Nämä määräajat, aikataulut, jotka eh, tähän digitointiin liittyvät. Minä pelkään nimittäin sitä, että eh, kun tämä kaikki digitoidaan, niin se aiheuttaa erittäin paljon työtä. En ajattele tässä pelkästään elokuvia tai musiikkia. Täällähän on myös etälatauksen mahdollisuus olemassa. Ja ruotsalaiset hakkerit ovat tästä antaneet meille näytteen piratit. Eikä ole pelkästään sitä, siitä kysymys, että ladataan kirjoja, vaan ladataan musiikkia. Pitäisi ehkä huolehtia siitä, että jonkinlainen aikataulu tähän otettaisiin. Esimerkiksi kirjojen kohdalla ei aina ei ole niin paljon ongelmia, koska kirjat ja niiden tekijänoikeudet raukeavat jossakin vaiheessa ei kaikkea voida tehdä kerralla. Kiitoksia sitten Svea. Ja, hvala lepa, gospa predsednica, za besedo. Tudi jaz čestitam gospe. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Trypeliä tästä mietinnöstä ja haluan myöskin onnitella häntä. Keskustelu on mielenkiintoista, mutta aika monet asiat ovat tulleet monta kertaa esille. Eli tässäkin voitaisiin vähän säästää aikaa. Mutta lisäsin kuitenkin vielä seuraava. Mikäli europeana on kilpailija Googlelle, silloin meidän hankkeemme kyllä aika huonoissa kantamissa. Europeanan on luotava riippumatta Googlesta, koska Euroopan kulttuuriperintö on sellaista, jonka helppo saatavuus on taattava – jos tämä pohjautuu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudelle, sitä ei se haittaa tälle hankkeelle. Eli siksi julkisista varoista on hoidettava pääosarahoituksesta ja yksityisiä rahoja pitäisi vain käyttää siihen täydennyksenä. Kiitos. Evert, ganz kurz noch einmal und dann machen wir Schluss. Bitte. Ja, ganz kurz noch einmal. Ich hatte eben was vergessen. Niin, äh, äsken unohdin jotakin tästä ilmaisuudesta on mitä ilmeisimmin, siis Rova Trypel hän on tähänkin viitannut tässä mietinnössään tähän tekijänoikeusjärjestöihin. Mutta tällä hetkellä näiden järjestöjen kanssa on suuria ongelmia, koska yhtäkkiä ne kuuluvatkin kilpailulainsäädännön piiriin ja täällä on kilpailun vääristymän uhka. Me emme nyt voi eh, tähän tällä hetkellä komissiosta vastata, mutta sitä, siihen täytyy vielä palata. Ja tämä koskee tietysti europeanaakin. Eh, no niin, sitten ehkä komissio voisi käyttää puheenvuoron, mutta aika lyhyesti, koska Trypelin pitää sitten vielä puhua ja hänen pitäisi nyt puolet tosiaan lähteä. Eli komissio, olkaa hyvä. Primero felicitar a, a la... Haluaisin onnitella Trypeliä ja kiitoksia puheenjohtaja tästä puheenvuorosta ja kaikkia esit. Haluaisin onnitella kaikkia tästä innostuksesta liittyen tähän Euroopan hankkeeseen. Trypelin mietintö on todellakin loistava mietintö ja siinä käsitellään kaikkia näitä kysymyksiä, jotka ovat keskeisiä. Euroopan komission kannalta Euroopan on hyvin kunnianhimoinen hanke. Siihen liittyy tämä nettisivusto, ja siellä voidaan päästä käsiksi kaikkiin näihin kulttuurisisältöihin, jotka on digitalisoitu ympäri Eurooppaa. Mutta kyseessä on vain jäävuoren huippu. Meidän täytyy katsoa kaikkia ponnisteluita, joita on tehty jäsenvaltioissa ja kulttuurijärjestöissä. Eli Euroopassa pitää edetä yhdessä jäsenvaltioiden avulla, kulttuurijärjestöjen avulla – ja sitten vielä haluaisin korostaa muutamia seikkoja. Ensinnäkin orpoteokset, ja meidän täytyy kirjallisesti löytää näihin kysymyksiin ratkaisuja. Kun puhutaan audiovisuaalisista dokumenteista, näitä orpoteoksia aivan rajattomasti. On noin 50 000 elokuvaa esimerkiksi Euroopassa, jotka voidaan luokitella orpoteoksiksi, eli tämä lukema on aivan valtava. Sitten toinen kohta, tekijänoikeuksin suojelut teokset. Meillähän on kansallisissa kirjastoissa arvokkaita teoksia ja siellä on paljon teoksia. Aika vähän teoksia kuitenkin, jotka liittyvät tekijänoikeuksiin. Meidän pitää nyt poistaa nämä porsanreijät ja saada aikaan sopimuksia kustantajien ja kirjailijoiden kanssa jotta saadaan sopimus näistä digitalisointikysymyksistä. No sitten meidän pitäisi löytää nämä tekijät helposti, jotta voimme neuvotella näistä sopimuksista. Meidän täytyy tietää, keitä nämä tekijät ovat, jotta voimme tehdä tätä yksinkertaista työntä. Tämä on ensimmäinen vaihe, mutta tähän suuntaan on erittäin tärkeää edetä. Sitten toinen asia, josta ei ole puhuttu, joka on huolestuttava, eli jotkut kansallisella tasolla tehdyt sopimukset kulttuurijärjestöjen välillä, tekijöiden ja kustantajien välillä. Niiden avulla näitä teoksia voidaan siirtää internetin, mutta siinä on rajoitettu tätä pääsyä kansalliselle alueelle. Ja Euroopassa tämä olisi katastrofi, mikäli olemme tilanteessa, että kaikki nämä digitalisointiponnistukset saavat aikaan vain pieniä. Esimerkiksi johtaa siihen, että esimerkiksi Hollannissa voidaan saada käyttää vain hollantilaista sisältöä ja Saksassa pelkästään saksalaista sisältöä. Eli on tärkeää edetä näissä kysymyksissä. No sitten jäsenvaltioiden panos on tärkeä. Viime perjantaina keskusteltiin näistä asioista ja siellä jäsenvaltiot olivat innoissaan ja halusivat edetä näissä kysymyksissä. Ja me olemme, meillä on tulossa uuden komissio ja, ja komission jäsen, joka vastaa näistä digitalisointikysymyksistä. Ja tämä mietintö saapuu nyt erinomaisen aikaan, jotta se voidaan ottaa mukaan kaikkiin johtopäätöksiin, jota Cruz on tekemässä digitalisointikysymysten parissa. Jos kaikki teemme yhteistyötä kulttuurijärjestöjen, kustantajien ja kirjailijoiden avulla, uskon, että pääsemme, voimme saavuttaa tavoitteemme, eli voimme siirtää eurooppalaisen kulttuurin internetiin, jossa se on kaikkien saatavilla helposti ja täysimittaisesti. Kiitoksia. Gracias. Helga. Kiitoksia. Sitten Helga vielä, ole hyvä. Also ich möchte mich... Kiitos eh, Doris. Aluksi haluaisin kaikkia kollegoita kiittää näistä puheenvuoroista ja myöskin kritiikistä ja minä otan kaiken huomioon jatkossa. Ensimmäinen selvennys on tässä. Tietenkin minä haluaisin, että europeana olisi sellainen hanke, joka koskee eurooppalaista identiteettiä. Mehän tekisimme tämän ilman Googlea, Googleakin, mutta kun se nyt on, niin silloinhan me olemme tässä reaalimaailmassa, jossa on muitakin toimijoita. Tietenkin tässä on hyvin suuri hanke, joka on meille tärkeä, ja sehän kävi tässä keskustelussakin ilmi. Euroopan unionille keskeinen kulttuuriprojekti. Toinen kommentti sitten, kun me olemme käsitelleet näitä tekijän oikeuksia, niin siinä haluaisin todeta, että meillä täytyy, meidän täytyy saada konsensus syntymään. Tekijöiden pitää saada korvaus ja toisaalta kaikkien teosten pitää olla saatavilla. Me tarvitsemme hyvin selkeitä malleja, joka ottaa huomioon, jotka ottavat huomioon molemmat näkemykset. Erityisesti tämän tulee olla hanke, joka on pääosin julkisin varoin rahoitettu ja sellainen, että se on kaikkien saatavilla. Ja myöskin vammaisilla tulee olla pääsy kaikkeen tähän kulttuuriin. Ja tässä täytyy vielä tekijän oikeuksia tästäkin näkökulmasta käsitellä. Tämä on, on tämä settlement, mikä on saatu Googlein kanssa eh, syntymään. Mehän nyt sitten, kun tulee eh, suojeltuja teoksia, niin meillä täytyy myöskin ilman maksua saada tietyt sisällöt eh, toimimaan. No sitten rahoitus ja nämä kampanjat. Viime viikolla Strasbourgissa, kun meillä oli suullinen kysymys Googlen asiasta, niin olen sitä mieltä itse, että koko europeana on asia, joka liittyy Lissabonin jatkoon. On kysymys siitä, että sekä talous että kulttuuri modernisoituvat Euroopassa. Ei ole kysymys siitä, kuten tekin sanoitte, että tiettyjä summia jonnekin tungetaan, vaan pitää olla Lissabonin strategian mukaan aivan selkeyttä, mitä, mitä teemme. Meidän täytyy saada poliittinen tavoite toteutettua ja tämä identiteettikysymys. E-Content Plus-ohjelma, joka on 2009-2011, siihen on 4,6 miljoonaa myönnetty rahaa. Tietenkin tämän summan pitäisi olla paljon suurempi ja jäsenvaltioiden sekä eri kulttuuriinstituutioiden pitäisi siihen osallistua. Jos pääsemme tästä poliittisesta puolesta selvyyteen, niin tässäkin voidaan tehdä enemmän. No sitten yksityinen rahoitus. Täytyy olla hyvin selkeää, miltä perustalta toimitaan. Ja olisi, olisi tosiaan hyvä käyttää tässä tätä nimenomaan tätä julkista rahoitusta. Aina kun puhutaan kulttuuripolitiikasta, on niin, että kulttuuri ja luova sisältö ovat toisaalta tavaroita. Ne on tuotettu jollakin tavalla, joku elää niiden tuottamisella. Tämä on kulttuuritaloutta. Ihmistenhän täytyy taidepuolellakin pystyä eh, elämään niillä eikä digitaalitalous pidä tätä tuhota. Mutta tässä on myös toinen puoli ja pitää uskoa eurooppalaiseen eh, kulttuuripolitiikkaan ja kulttuurin monimuotoisuus on juuri sellaista, joka meillä on ja joka heijastuu sitten kolmansiinkin maihin. Tämä on ideologinen kysymys. No sitten kampanjat Join peana, ne ovat julkisesta rahoituksesta rahoitettuja, mutta jos saadaan jotain yksityistä rahaakin, ja jos olisi hyvä saada ihmiset, nuoret ihmiset tähän mukaan jonkin tyyppisellä mainontatoiminnalla – niin pitää sitten miettiä, eh, miten tämä mainonta tehdään, eikä samalla tavalla kuin Googlissa. Sitten sisällöt. Kun kirjastot digitoivat materiaalia ja antavat sen eteenpäin, niin siinä onkin kysymys juuri tästä korkeasta laadusta, joka alun perin meillä oli kyseessä. Mitä tulee tähän mm, näihin ohjelmiin, joita käytetään, tällaiset avoimet ohjelmat ovat kyseessä ja asiantuntijat sitten vastaavat omasta sektoristaan. Kirjastojen puoleltakin varmaan tässä kysymyksessä voidaan auttaa. Niin, meillä on vähän erilaisia näkemyksiä näistä tarkistuksista. Minusta kuitenkin tuntuu, että tässä puolueryhmien yli löydetään yhteinen sävel sillä tavalla, että me voimme tätä europeanaa viedä eteenpäin ja kiitos siitä. Helga. Kiitoksia Helga. Oli todellakin sellainen vaikutelma, että meillä on yhteinen hanke, jonka parissa teemme yhteistyötä. Ja sitten Kavada puheenvuorossaan teki vaikutuksen. Koska kaikki, mitä nyt täällä kerätään yhteen, sehän on täysin erilaista. Ja näinhän se tulee aina olemaankin. Vaikka kyse olisi digitaalisesta todellisuudesta, politiikassa oli ensin videosta, oli DVD, ja nyt on kaikkia mahdollisuuksia, joita nyt on käytössä – ja niitä aikaisempia videoita ei enää voi ollenkaan käyttää. Eli meille tulee koko ajan uusia tiedotusvälineitä, mutta se, mitä me haluamme säilyttää, sehän on, nehän kyse on vanhoista käsityöteoksista. Ja tämä nyt on ongelma, joka meidän pitää ratkaista täällä. Ja meidän pitää todellakin laadullisesti tehdä hyvää yhteistyötä, ja siksi me tarvitsemme myöskin jäsenvaltioiden yhteistyötä. Keskustelu Googlesta hyvin monissa maissa kansallisella tasolla ministerit ovat puuttuneet siihen, miten voidaan säilyttää eurooppalainen monimuotoisuus. Ja, no niin, ja Helka, hyvää lentoa Berliiniin. Meillä on määräaika tarkistusten jättämiselle. Niin koska se nyt olikaan 12. päivä, ei kun 8. 8. päivä joulukuuta, eli ensi viikolla puolelta päivin. eli 8. joulukuuta. Ja sitten 26. päivä, Ja onko meillä sitten tämä kokous vai ei? No 26. tammikuuta meidän pitäisi sitten äänestää Europeanasta, mutta nyt emme vielä tiedä, miten sitten käy tämän erityistäysistunnon kanssa, menevätkö ne päällekkäin ja no. Eli 8. joulukuuta puolelta päivin on määräaika tarkistusten jättämiselle. No niin, sitten kohta viisi. Korkeakoulujen ja yritysten välinen vuoropuhelu, uusi kumppanuus Euroopan korkeakoulujen nykyaikaistamiseksi. Toinen syyskuuta kollega Schmidt määrättiin esittelijäksi tähän aiheeseen ja 13. lokakuuta teollisuusvaliokunta vaati, että otamme sen mukaan tähän työhön. No, tämä nyt liittyy työjärjestykseen artiklaan 50. Ja meillä on nyt sitten yhteinen aikataulu. Schmidt nyt ilmeisesti on tehnyt kaiken, mutta ainakin nyt Schmidtin käyttää puheenvuoron siitä. Hän voi kertoa, mitä on saatu aikaan ja miten yhteistyö on sujunut teollisuusvaliokunnan kanssa. Ole hyvä, Pal. Elöljáróban szeretném megköszönni, hogy ezt a jelentést nekem ítélt. Aivan ensiksi haluaisin kiittää siitä, että eräs kurja on tässä ollut apuna. Minä olen nyt ymmärtänyt hyvin, kuinka tärkeä tämä aihe on. E, Rita Soras, minä haluaisin myös häntäkin kiittää, koska hän on toimittanut minulle hyvin tärkeää materiaalia. Meillä on tietenkin komission tiedonannot, joita olemme tarkkaan tutkineet tiivistä yhteistyötä liikemaailman ja yliopistojen välillä eh, on, eh, eh, on, se on tämä tärkeä asia ja tässä on tietenkin kaksi tavoitetta. Onko tarkoitus hankkia työpaikkoja ja toisaalta sitten tarvitaan myöskin yliopistojen uudistamista. Tämä yhteistyö liittyy siihen, että kaikki hankkeen oppimiseen pitäisi liittää myös eh, käytännön kokemusta ennen kuin lopputodistus yliopistosta tulee. Tämä on hyvin tärkeää eh, yliopistoille, että eh, työelämää myöskin arvioidaan ja ja pitäisi yliopistot avata liikemaailmalle. Toisaalta sitten yksittäiset yritykset tarvitsevat asiantuntijoita. Tässä tarvittaisiin vähän enemmän aikaa, mutta joka tapauksessa, jos tätä aloitetta tuemme, niin Euroopalla on mahdollisuus päästä kriisistä nopeammin eroon. Tämä asiakirja, joka tässä nyt on, on ainoastaan työasiakirja. Siinä käsitellään painopistealueita, jotka ovat minulle tärkeitä. Näistä voisin mainita seuraavia, missä pitäisi määritellä puitteet, jossa tätä vuoropuhelua käydään. Sen lisäksi pitäisi olla kahden keskistä vuoropuhelua ja me haluaisimme sitouttaa tähän myös hallitukset, eh, jotta tämä yhteistyö liike-elämän ja yliopistojen välillä tulisi mahdolliseksi. Mikä on sitten tavoitteena vuoropuhelulla? Eri konfereista peräisin on ajatus, että jotain konkreettista pitäisi syntyä, ja tästä mielelläni ottaisinkin teiltä vihjeitä. Miten PK-yritykset voidaan sitouttaa tähän prosessiin? Nehän, niiden resurssit ovat pienemmät sekä rahallisesti että muuten. Ja sitten vielä eräs tärkeä asia on se, että pitää miettiä, miten Euronestin jäsenet tai Välimeren unionin jäsenet tai hakijamaat, kuinka ne voitaisiin sitouttaa tähän prosessiin. European Chaining Fondin johtajan kanssa kävin keskustelua tästä asiasta ja hän oli valmis yhteistyöhön. Edelleen täytyy muistaa, että ammatillinen koulutus ja ammat ammattikoulutus pitäisi myös sitoa tähän sillä tavalla, että eh, ammattitutkinnon suorittaneet voisivat eh, opiskella eteenpäin ja myöskin ottaa huomioon ne, jotka eivät ole koulun päättötodistusta saaneet. Seurantaa on myöskin tehtävä, koska meidän pitää katsoa sitten, miten työmarkkinoilla e, tilanteet etenevät. Minun kokemukseni mukaan yliopistoilla ei ole käsitystä siitä, mihin sieltä päässeet ovat työllistyneet. Valiokuntamme on tehnyt aloitteen kuulemistilaisuudesta. Aloitteen tämä pidetään 26.1. koskee yliopistoja ja tähän sitten tulee ehdotuksia ja asiantuntijoita. Hyvät kollegat, hyvät puheenjohtaja, minä odotan teidän kommenttejani ja sillä tavalla sitten saamme tätä yhteistyötä syntymään. Toivon, että tämä mietintö luonnos on meille kaikille hyväksi. Hello. Kiitoksia. Sitten Lökegaard. Tak for, formand. Øhm, jamen, jeg synes det er Kiitoksia, äh, puheenjohtaja. Minustakin tämä aihe on hyvin mielenkiintoinen. Minusta täytyisi korostaa, että tästä on puhuttu jo jonkin aikaa – ja minun kokemukseni mukaan tästä puhutaan paljon, mutta kovin konkreettisiin asioihin ei päästä. Olen aivan samaa mieltä herra Schmidtin kanssa siitä, että todellakin tarvitaan ponnistelua, jotta kriisistä selvittäisiin ja tämä aihe on kyllä erittäin tärkeä, mutta miten tähän päästäisiin? Minulla on muutama yksityiskohtainen seikka, josta haluaisin mainita edustaja Schmidtille. Olen samaa mieltä komission kanssa. Tässä on mainittu seitsemän aihetta tässä tiedonannossa. Ja niihin todella eh, tulee kiinnittää huomiota erityisesti muutaman niistä. Yksi eh, sisältyy opetussuunnitelmiin. Ja tässä pitäisi todellakin huolehtia siitä, että yliopistosta valmistuvat eh, omavat sellaisia taitoja, joita työmarkkinoilla kaivataan. Tarvitaan todella innovoivuutta ja eh, tutkimuskykyä. On selvää, että näin ei aina ole nykyisin. Minun kokemukseni on, että kulttuurin yhteensovittaminen ei aina ole helppoa. Tämä on myös kielikysymys. Eli haastetaan jo siinä, että e, puhuttaisiin samaa kieltä akateemisessa maailmassa ja e, bisnesmaailmassa. Olen samaa mieltä Schmidtin kanssa siitä, että täydennyskoulutus, jatkokoulutus ja elinikäinen oppiminen täytyy saada mukaan yliopistojen koulutustarjontaan, jotta myös työssäkäyville on tarjolla koulutusta. Meidän täytyy myös keskittyä siihen, että tiede ja tutkimus ei monissa jäsenvaltioissa juuri kiinnosta Skandinaviassa, esimerkiksi Tanskassa, tähän on panostettu paljon, kolme neljä vuotta, mutta tuloksia ei juuri ole vielä saatu. Asiaan tulisi puuttua jo ala-asteella, jotta nuoret kiinnostuisivat tieteestä ja tutkimuksista. Yliopistossa tämä oli liian myöhäistä. Sieltä ei enää insinööriä saada, koska ihmiset ovat jo päätöksensä tehneet sitten liikkuvuus rajojen yli. Tämä on erittäin tärkeää. Todellakin liikkuvuus ja siltojen rakentaminen ja käytännönläheinen kouluttaminen ja koulutusjaksot ja kokemuksen kartuttaminen ovat eh, seikkoja, joita ihmiset haluaisivat enemmän kuin mitä nykyään Euroopassa on mahdollista. Myös tutkimuksen tulisi eh, rakentaa siltoja yliopistojen ja eh, liike-elämän välille. Meillä on Tanskassa tällainen hanke, kutsutaan Business Codeiksi. Ja opetusministeriö antaa hyväksyntänsä hakemuksille, kun eh, yliopistot ja yritykset tekevät yhteistyötä. Näin äh, yksityissektorin henkilöitä saadaan yliopistoihin. Ja tällaiset henkilöt saavat 60 äh, 000 äh, kruunua palkkioksi kolmessa vuodessa. Ja tämä on ollut erittäin suosittu malli. Ja tätä on sovellettu myös esimerkiksi Ruotsissa ja Alankomaissa. Ja ehkä tätä mallia voitaisiin käyttää myös äh, muissa maissa. Se voitaisiin ehkä ottaa mukaan olemassa oleviin ohjelmiin, kuten äh, Marie Curiehin. Mitään merkittäviä muutoksia ehkä tarvittaisi. Ehkä hieman lisää rahoitusta pitäisi saada, mutta seitsemännessä puiteohjelmassa ehkä rahaa olisi. Eli tässä olisi asia, johon voitaisiin puuttua. Eli todellakin tämä Tanskan Business BOD-malli kannattaisi mainita. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Levälova. Lova. Äh, Kiitoksia. Minä olisin kysyä herra Schmidtiltä, miten voitaisiin vaikuttaa eh, siihen, että esimerkiksi äh, humanistisilla aloilla opiskelijat saisivat äh, kokemusta liike-elämästä. Esimerkiksi jos joku opiskelee vaikka kieliä, niin on tietysti äh, kaikenlaisia käännöstoimistoja, mutta en oikein pysty kuvittelemaan, kuinka tämä käytännössä toimisi. Meillä Slovakiassa on hyvin yleinen käytäntö, että tarvitaan jonkinlainen pakollinen harjoittelu, jotta voi valmistua ylipäätään yliopista. Ehkäpä tässä suhdetta voitaisiin muuttaa. Ehkäpä tässä äh, olisi myös mahdollisuus äh, korottaa tätä pakollisten äh, harjoitteluviikkojen määrää. Voidaan sanoa, että yliopistojen ja yritysten yhteistyö on ollut varsin menestyksekästä ja olisi tärkeää saada myös ihmiset kiinnostumaan teknistä aloista, sillä tällä hetkellä esimerkiksi oikeustiede kiinnostaa enemmän, ja näin lienee koko unionissa. Eli todellakin tarvitaan kannustimia, ja olisi todellakin hyvä, jos jotain tällaisia vastaavia malleja saataisiin kehitettyä myös yliopistossa. Sitten Repon. Puheenjohtaja, kyllä tämä on ollut mahtavan hieno päivä tänään. Europeana hankkeessahan oli todella kyse, kuten sanoitte, koko Euroopan eetoksesta ja siitä, että meidän todellinen pääomamme on juuri kulttuurissa ja, ja, on niin paljon jo tehty, mutta oleellista on, miten voimme tätä kaikkea todella yhteisesti hyödyntää. Ja nyt tämä yliopistojen ja yrityselämän välinen suhde, siis kulttuuria tarvitaan myös, jotta Euroopan unionin sisämarkkinoihin perustuva talous, että sillä olisi tulevaisuutta. Ymmärsin, että olen saanut osakseni sosialistiryhmän varjoesittelijän roolin. Se on ensimmäinen minulle tässä tehtävässäni ja yhdyn monessa asiassa komission esitykseen ja tiedonannossa on monta tärkeää kohtaa. Myös herra Smith toi monta oleellista asiaa esille, mutta näin suomalaisena, jossa meillä muuten alkaa ensi vuoden alusta niin sanottu Aalto-yliopisto, jossa yhdistetään tekninen korkeakoulu, kauppakorkeakoulu ja, ja taidekorkeakoulu eh, eh, yhteen. Ajattelen, että eh, tässä <clears throat> me yritämme parhaamme vuoropuhelussa yritysmaailman ja yliopiston välillä, mutta mielestäni tätä yhteistyöfoorumia pitäisi laajentaa vielä laajemmalle yhteiskunnan eri osa-alueille koskemaan kaikkia yhteiskunnallisia sidosryhmiä pitäisi saada mukaan myös työmarkkinajärjestöt muut tutkimuslaitokset kansalaisjärjestöt ja muut julkisen sektorin edustajat. Ja mm, näin ajattelen, että tuota, tuon dialogin laajentaminen on valtavan tärkeä. Mietin myös, kuulin erään esitelmän hiljattain yrittäjähenkisyydestä, ja sehän tässä on yksi oleellinen pointti myös komission tiedonannossa. Ehm, taloustieteilijä sanoi, joka luennoi Kiinassa ja luennoi Uppsalassa, Tukholmassa, että kun hän kysyy kiinalaisilta taloustieteen opiskelijoilta, moni teistä haluaa yrittäjäksi, niin sieltä nousee 9, yli 90 prosentin käsi. Mutta kun hän kysyy sitä Uppsalasta siis Ruotsista tai sitten Suomesta Turusta, vain viisi prosenttia nostaa kätensä ylös. Ja tämä kertoo juuri siitä, että, että, että kuinka valtavan tärkeää on saada yhdistettyä koulutus ja yrittäjähenkisyys. Ja tähän tulen kiinnittämään huomiota. Kiitos. Ja. Mr. Kelly, the next mensch. No niin, seuraava munkki, eli Kelly. Uh, firstly, I must say I was absolutely Kiitoksia. Oli hyvä, että nämä asiat tulivat nyt selkeästi esille Schmidtin alustuksessa. Hän nyt osui aivan naulan kantaa kaikissa kohdissa. Erityisesti se, että yliopiston on oltava olennaisempia yritysten ja yhteiskunnan kannalta. Vuosikausia yliopistot elivät torneissa kaukana yrityselämästä – ja jatkoivat elämänsä ihan rauhassa ja tekivät omia juttujaan ja suolsivat uusia valmistuneita, joilla ei ollut ollenkaan kokemusta. No, tämä nyt on muuttunut viime vuosina, mutta jossain mielessä tämä oli yksi suuntainen katu. Ja meidän piti nyt toimia eri tavalla. Ja sitten kun aloittiin toimia yhteistyössä yritysten kanssa, sen jälkeen oli helpompi jakaa esimerkiksi stipendejä yliopistoissa ja rakentaa uusia rakennuksia, mutta nyt he itsekin ovat ymmärtäneet, että nyt pitää mennä eteenpäin. Ja nyt on oikea hetki, ja yliopistot ovat nyt valmiita erityisesti tutkimuksen ja kehityksen alalla. Kaksi viikkoa sitten olin lounaalla Irlannin yliopistossa UCCssä, ja siellä todettiin, että pitää toimia juuri niin kuin Schmidt totesi. Nämä muutokset nyt tarvitaan ja se, millä tavalla tulevaisuudessa edetään, puhutaan älyteknologiasta, ilmastonmuutoksesta, energiatehokkuudesta ja niin edelleen. No nyt on asiantuntemusta ja se, mitä tällä hetkellä tehdään, on aivan oikea tähän hetkeen sopivaa ja se hyödyttää kaikkia. Eli onnittelut Schmidtille ja jatketaan tätä työtä. Joo. missä Correa, Marco. Kiitoksia, Sten Skurria. E, dunque, siccome l'onorevole Schmidt ci ha chiesto anche dei consigli pratici. Schmidt eh, kysyi meiltä eh, tällaisia käytännön ohjeita. Niin, eh, kiitoksia tästä työstä. Me luotamme häneen. Minä haluaisin kertoa kahdesta kokemuksestani. Olin Italiassa, nuoriso, tai siis nuorisoministeriö Italiassa on tehnyt tällaista työtä. Ja aluksi loimme tällaisen kampuksen. Se tarkoitti sitä, että tietyt opiskelijat saivat yhden viikon ajan tutustua suuriin eurooppalaisiin ja italialaisiin yrityksiin, Microsoft, Fiat ja ynnä muut. Ja tässä tapahtumassa oli tarkoitus juuri yhdistää akateeminen työ ja yrityselämä keskenään. E, ja tässä oli tarkoitus juuri toimia niin, että ei jätetä nuorisoa yritysmarkkinoiden huomaan, vaan otetaan yliopisto mukaan, eikä myöskään pidetty pelkästään yliopiston sisäistä tilannetta, tilaisuutta, vaan että katsottiin, minkälainen opiskelijoiden tilanne on. Monilla opiskelijoilla olikin sitten työsopimus käsissään, kädessään, ja totesimme, että tällaiset yritysmaailman kanssa pidettävät tapaamiset ovat hyödyllisiä. Erasmus-ohjelma muun muassa on sellainen, mitä voidaan käyttää tällaisten yhteyksien luomiseksi rajojen yli. Ja toinen asia, josta meillä on kokemusta, on tällainen yrityshanke, jossa yritykset ja opiskelijajärjestöt toimivat yhdessä. Me käynnistimme tutkimusprosessin, joka oli yhteinen jonka myötä luotiin työpaikkoja ja näin yritykset pystyivät kasvamaan. Voin antaa teille yksityiskohtaisempaakin tietoa ehm, myöhemmin, mutta noin yleisesti ottaen olisi hyvä, jos tämän tyyppistä yhteistyötä voitaisiin eh, kehittää, niin se olisi muutama askel eteenpäin. Mr. Boris. Kiitoksia Boris. Dziękuję bardzo panu Schmidtowi za... Kiitoksia myös eh, herra Schmidtille. Meilläkin on ollut merkittäviä hankkeita tällä saralla. Ja voidaan sanoa, että tässä on kolme aspektia, jotka määrittävät sen, toimiiko jokin hanke. Eli tarvitaan eh, mahdollisimman suurta liikkuvuutta. Eh, monesti Eurooppa on tässä eh, hieman jälkijunassa jos se verrataan tilannetta Yhdysvaltoihin. Toinen seikka on sitten tieteisten tutkimusten hyödyntäminen markkino- markkinoilla. Tässä erittäin tärkeitä ovat juuri pk-yritykset. Ja olisi todella hyvä tutkia niitä esteitä, jotka hankaloittavat sitä, että todella saataisiin kaikki hyöty irti eh, opinahjojen eh, henkisestä potentiaalista. Sitten eh, vielä henkilöstövaihdot koulujen ja sitten liike-elämän välillä. Tähän pitäisi todellakin kannustaa esimerkiksi väitöskirjatyön kohdalla jotta saataisiin ihmisiä liikeyrityksistä korkeakouluihin ja päinvastoin. Tämä on erittäin tärkeää. Ja sitten vielä yksi asia, josta onkin jo mainittu. Nimittäin, että 90 prosenttia yrityksistä on pk-yrityksiä. Mutta suurimmassa, suurimmassa osassa eurooppalaisista korkeakouluja ei ole juurikaan tätä huomioon me kuitenkin eh, tarvitsemme todella yrittäjäkoulutusta, jotta saisimme hyviä yrittäjiä. Eli opinahjoissa todellakin täytyy edistää yrittäjyyden asiaa. Ja tämä pitäisi ehkä vielä ottaa vahvemmin esille tässä mietinnössä. Kiitoksia. Sitten Virgia. J'espère, Madame la Présidente. Niin, puheenjohtaja te varmaan tulkitsitte äsken väärin minun esitykseni, koska en ole teidän kanssa eri linjoilla. Minun täytyy nyt vähän selittää. Ehkä eh, tämä nyt, eh, mitä täällä on puhuttu, niin siihen haluaisin todeta, että yliopistot edelleen kouluttavat paljon nuoria, jotka löytävät sitten työpaikan yrityksistä. Nämä vastaa valmistuneet kärsivät paljon vähemmän työttömyydestä kuin muut ja Siis koulutus suojaa työttömyydeltä. Kaikki puhuvat omasta eh, maastaan, mutta ehkä me tarvitsisimme enemmän kulttuurivaihtoa tässä Euroopan sisällä. Minä aion kuitenkin myöskin puhua omasta maastani. Ranskassa yliopistot ovat ponnistelleet mielestäni hyvin paljon sen eteen, että yritysten kanssa tehtäisiin yhteistyötä. Tietenkin tässä syntyy myös kysymyksiä ja, ja monet kysyvätkin, mitä varten yliopistot ovat olemassa, mikä niiden tehtävä on. Yhdessä asiassa olen samaa mieltä. Olen sitä mieltä, että yliopistojen pitää osallistua elinikäiseen oppimiseen. Hyvin paljon nykyään on liikkuvuutta liikkuvuutta, koko ajan työelämässä on liikkuvuutta ja mitä enemmän on tietoja ja taitoja laajalta alalta, niin sitä paremmin pystyy sopeutumaan eh, siihen, miten työelämä mm, kehittyy. Yliopistojen tehtävä on uskoakseni juuri eh, tätä liikkuvuutta edistää mitä kapeammalta alalta on tietoa, sitä vaikeampaa on sopeutua uusiin olosuhteisiin. Ja viimeinen seikka, jonka haluaisin tähän yhteyteen liittää. Euroopassa on tiettyjä liikkeitä, ja huomattavissa on, että opiskelijoiden maailma ei ymmärretä. Euroopan lainsäätäjillä on tämän kanssa ongelmia ja meidän täytyisi tarkkaan katsoa, mitä opiskelijat tekevät. Minä puhuin ensimmäisessä puheenvuorossani asioista, jotka liittyvät liikkumiseen ja Eh, tutkintotodistusten tunnustamiseen. Ja nämäkin ovat asioita, joissa meidän täytyy kuunnella opiskelijoiden ääntä. Muuten meillä on hyvin suuri väärinymmärryksen vaara ja se kääntyy sitten eurooppalaista hanketta vastaan ja se olisi harmi. Merci Madame Berger. Frau Verheyen. Kiitoksesta Verheyen. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse tulen kaupungista Aachenista. Siellä on suuri korkeakouluja, muitakin korkeakouluja, ja viime vuosina siellä on vahvistettu näitä toimia. Erityisesti yhteistyö yritysten kanssa on erittäin tärkeässä roolissa. Joissain tapauksissa yritykset ja yliopistot perustavat yhdessä tutkimusinstituutteja ja on tutkimustoimeksiantoja. Yrityksillä on omia tutkimustiloja, joissa myöskin yliopistot toimivat. Eli hyvin paljon tapahtuu tällä alalla. Mutta suuri ongelma tähän liittyen liittyy teknisi, näihin teknisiin aloihin. Silloin yhteistyö, kuten tekin oikein toimisitte humanistisella alalla, on hyvin vaikeampaa löytää teollisuuden parista yhteistyökumppaneita. Saksassa on yhteistyötä esimerkiksi kaksoisopintoväylillä, eli yritykset voivat opiskella yri- opistossa ja samalla olla yrityksissä töissä. Ja se on tietysti hyvin rasittavaa yli näille opiskelijoille, mutta näin heillä on paremmat mahdollisuudet myöhemmin päästä työelämään mukaan. Meidän täytyy nyt tehdä tähän selkeä ero, eli perustutkimus ja soveltava tutkimus. Yhtäältä yrityksestä riippumatta voidaan kehittyä ja tehdä korkeakoulussa omaa tutkimusta, mutta myöskin täytyy ottaa huomioon tämän uuden tiedon käytettävyys yrityksissä. No sitten opettajat ovat myöskin merkittävässä roolissa. Heidän pitää myöskin olla yhteydessä yrityksiin silloin, kun kyse on siitä, että opintonsa päättäneille taataan hyvät mahdollisuudet päästä mukaan työelämään. Meillähän on esimerkiksi näitä bonding-messuja, ja sille yritykset tulevat esittelemään itseään, ja opiskelijat voivat siellä sitten jo saada vähän tuntumaa ja käsitystä näistä yrityksistä. Ja jos opintojen aikana on yhteistyötä ja stipendejä, ja tämä stipendikulttuuri Euroopassa on asia, jota tulee vielä parantaa. Jos katsotaan nyt vaikka Amerikkaan, niin siellä on paljon enemmän mahdollisuuksia tällä alalla. Ja meidän täytyy ottaa sieltä oppia ja tehdä tämä yhteys yritysten ja yliopistojen välillä vahvemmaksi. No paljon nyt on jo niin saatu aikaan tässä yhteistyössä viime edellisessä tutkimuksen puiteohjelmassa. Ja nyt kun on tulossa uusi puiteohjelma jo neuvotteluiden keskiössä, niin nyt täytyy katsoa, millä tavalla voidaan vahvistaa edelleen tätä yhteistyötä yritysten ja yliopistojen välillä. Ja tämä on tärkeä seikka. Ja yksi asia vielä liittyy tähän opintojen harmonisointiin. No jos opiskelijat todellakin haluavat elää Euroopassa ja siirtyä maasta toiseen, silloin nämä opinnot täytyvät olla sellaisia, että ne tunnustetaan, bachelor- ja maisterin tutkinnot, mutta käytännössä tämä on edelleen hyvin puutteellista vielä, ja meillä pitäisi olla selkeät puitteet, se olisi opiskelijoiden etu, ja näiden nämä opinnot on voitava tunnustaa saman, samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia sitten Schmidt. la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin ensin kiittää Schmidtiä siitä, että hän toi tämän ongelman esiin. Huomasin tässä edellisten puhujien puheenvuoroissa, siellä puhuttiin yhteisestä kielestä Onkin hyvin tärkeää, että puhumme samaa kieltä ja, ja tosiaankin yhteistyö, joka on yritysten ja yliopistojen välillä syntymässä, tai jos sitä on, niin siellä täytyy olla todellista halua, että yhteinen kulttuuri löytyy. Minä ajattelen juuri sitä, ei investointeja, joka yliopistot ja siellä opettavat joutuvat tekemään – ja sen täytyy mennä sitä kautta, että he ymmärrät, ymmärtävät, mistä on kysymys tässä ylity, yritysmaailman yhteistyössä. Yliopisto on jakamassa tietoa ja koulutusta, eikä ole mitenkään eh, ristiriitaista, että yliopistossa myös tunnetaan talouselämää miten voitaisiin rakentaa siltoja näiden kahden maailman välille. Ja jos me puhumme kahdesta eri maailmasta, niin voidaan ajatella, että siinä todellakin on jonkinlainen kuilu välissä. Ehkä nyt yliopistot tulevat mm, ulos ja yliopistojen pitää parhaalla mahdollisella tavalla kertoa mm, yritysmaailmasta ja, ja luoda halua sinne mennä. Ich setze mich selbst auf die Redner. että puhuisin itse. Olen iloinen siitä, että tämä mietintö on saatu aikaan, koska minun mielestäni meidän pitää tehdä enemmän yhteistyötä yritys- ja yliopistomaailman välillä. Ja tämä voidaan toteuttaa eri tavoin. Kuten monet ovat jo todenneet, voidaan toimia niin, että yliopistoilla on teknologiapuistoja ja että professorit ja opettajat toimivat myöskin siellä. Ja se voidaan toteuttaa myöskin niin, että talouselämä huolehtii siitä, että se myöntää tohtorin tutkintoihin tähtäviä stipendejä. On tohtorin paikkoja, jotka voidaan perustaa, koska yritykset voivat katsoa, että tämä on tarpeen ja tämä voidaan rahoittaa. Tietysti kyseessä on asiantila, jossa myöskin opiskelijat pystyvät miettimään tulevaisuuttaan vähän eri tavalla. Monet opiskelijat tietävät liian vähän taloudesta siitä, mitä he ehkä voisivat tehdä. Ja sitten yliopistoissa heitä ei aina, heille ei aina kerrota siitä, mm, kuin mistä on aina puhuttu. Eli nämä vaihto-ohjelmat ovat tärkeitä ja näinhän tehdään jo nykyisin Erasmuksen osalta Leonardo-ohjelmassa harjoittelijoiden osalta. Mutta kuitenkin katsoisin, että meidän pitäytyy miettiä, olisiko mahdollista, että yritykset tai jotkut pääjohtajat voisivat toimia vierailevina luennoitsijana yliopistoissa. Ja sitten nuoret voisivat saada ideoita, että tämähän voisi olla minulle oikea ala. Ja nämä norsunluutornit todellakin pitää nyt avata, kuten Keli totesi. Ja monilla aloilla näin on tapahtunutkin. No, tämä nyt ei koske omaa alani, mutta kuitenkin muistuttaisin, että Luxemburgin yliopisto on perustettu juuri tälle pohjalle, tai Campus Europea, tämä yliopistojen yhteistyöhanke. Eli siinä on yritysten ja yliopistojen välistä yhteistyötä. Eli meillä on hienoja esimerkkejä ja siksi on hienoa, että monet ovat maininneet esimerkkejä omista jäsenvaltioistaan. Mehän voimme ottaa hyviä esimerkkejä näistä parhaista käytänteistä. No tietenkään kaikkea voi tehdä kaikilla samaan aikaan samalla tavalla, mutta mietinnössä pitäisi jo viitata siihen, mitä on jo olemassa ja millaisia mahdollisuuksia on olemassa. Verja puhui opiskelijoista, ja totta kai meidän täytyy kuulla myöskin opiskelijoita. Mutta esimerkiksi Saksassa opiskelijat, jotka menevät osoittamaan mieltään, he menevät kaduille osoittamaan mieltään, koska bolonia prosessi on epäonnistunut. Ja täällä on tehty jo Bolognasta mietintö, ja me emme ollenkaan ole samaa mieltä kaikista asioista. On eri maita, eri jäsenvaltioita, mutta tätä ei kuitenkaan tuotu parlamenttiin. Jos tämä olisi käsitelty parlamentissa, silloin monet näistä lapsen sairauksista olisi voitu välttää. Ja tämän ton ongelma opiskelijat osoittavat mieltään, koska he eivät enää ole niin kykeneväisiä liikkumaan kuin pitäisi olla. Jos joku tekee alemman tutkinnon kolmessa vuodessa, mikä aikaisemmin kesti viisi vuotta, niin ei näissä kolmessa vuodessa ehdi enää menemään ulkomaille opiskelemaan. Eli tällöin yksi esimerkki vielä. Berliinissä on kaksi isoa yliopistoa, Humboldt ja Freie Universität. Aikaisemmin oli niin, että näissä kahdessa pystyy opiskelemaan samaan aikaan, mutta nyt voi tehdä Humboldtissa alemman tutkinnon, eikä silloin voi kuulua tähän vapaaseen yliopistoon. Ja tämä nyt on ty- typerää lokerointia. Eli tässä prosessissa, kun ajattelemme tätä talouden ja yliopistojen välistä yhteistyötä, meidän pitää miettiä myöskin sitä, että se mitä haluttiin tämän alemman tutkinnon osalta, Bologna-hankkeen osalta, se nyt on epäonnistunut. Ja meidän täytyy nyt, kun ajatellaan sitä, millaista yhteistyötä on yrityksen ja yliopiston välillä, meidän täytyy myöskin nämä alemmat ylemmät tutkinnot ottaa vähän tarkastelun kohteeksi tarkemmin. Ja sitten meidän pitää kuunnella näitä opiskelijoita, jotka päivittäin voivat kertoa näistä asioista, koska he kärsivät tästä tilanteesta. No sitten Paul Schmidt saa vielä puheenvuoron ja sitten Benal Berandri Kyhos yliopistosta, komissiosta voisi vielä sanoa tähän asiaan jotain. Mikrofoni. Sorry, yeah. Thank you very much. Uh, if... Kiitoksia. Mikäli sallitte, teen hieman yhteenvetoa tämän tiedonannon sisällöstä ja komission työstä ylipäätään tällä saralla. Kuten esittelijä aivan aluksi sanoi, niin pyritään siihen, että jäsenvaltiot nykyaikaistaisivat korkeakoulutustaan. Ja tämä on erittäin tärkeä ennakkoedellytys sille, että Euroopan taloudesta saadaan kilpailukykyinen osaamistalous. Euroopan korkeakoulutusta täytyy avata yhteiskunnan tarpeita kohden. Ja tämän vuoksi on järjestetty yliopistojen ja liike-elämän foorumi viime vuonna. Ja on selvää, että tämä aloite on vastannut todelliseen tarpeeseen. Yliopistoja tarvitaan innovoinnin vuoksi ne voivat todellakin vaikuttaa Euroopan suuntaan. Niillä on valtavasti potentiaalia, mutta tiedämme, että ne eivät vielä hyödynnä sitä täysin. Tiedonannossa nostetaan esiin kuusi pääteemaa. Opetussuunnitelmat, yrittäjyys, tiedonsiirto, elinikäinen oppiminen, hallinto. Täytyy todellakin ottaa huomioon eh, työelämän uudet tarpeet. Ei voi olla niin, että monet korkeakoulusta valmistuvat jäävät työttömiksi, mutta toisaalta yritykset eivät löydä päteviä työntekijöitä. Eli ta- eh, tarvitaan sitä, että taidot vastaavat tarpeita, muuten eh, haaskamme voimavaroja. täytyy todellakin antaa eh, tukea sekä opiskelijoille että työvoimalle ylipäätään. Korkeakoulujenkin täytyy kantaa vastuuta eh, sieltä valmistuvien eh, työllistyvyydestä. Eli täytyy ottaa huomioon työelämän tarpeet. ja eh, täytyy ottaa huomioon myös eh, innovoivuus ja eh, yrittäjyyden tukeminen. Monesti korkeakoulutetuilla ei ole juurikaan yrittäjyyshaluja. Näin ei synny yrityksiä. Eli tarvittaisiin sellaista ympäristöä, joka tukee itsenäisyyttä ja luovuutta. Samalla myös yrittäjyyttä täytyy tukea näiden kahden eri maailman äh, yhteistyön täytyisi muuttua normaaliksi. Me äh, tarvitsemme suurempaa liikkuvuutta. Me tarvitsemme sitä, että äh, korkeakoulujen viranhaltijat todellakin lähtevät liikkeelle tässä asiassa. Näin voidaan tukea pitkäkestoisia kumppanuuksia korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä. Täytyy tukea myös se tiedonvaihtoa. Mikäli eh, tieto siirtyy, niin molemmat eh, maailmat vahvistuvat, sekä liike-elämä että akateeminen maailma. Näin myös innovointi lisääntyy, ja se on erittäin tärkeää Euroopan tulevaisuudelle. Myös eh, korkeakoulun merkittävä asema elinikäisen oppimisen kannalta. Ja niitä tulee siinä tukea. Yliopistot voivat luoda strategioita, joilla tarpeisi vastaan. Formella on myös äh, noussut esiin se tarve, että kansallisella tasolla muodostetaan strategioita, joilla taataan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän eh, hyvä koordinaatio. Ilman tällaista yhteistyö ei toimi kunnolla. Sidosryhmien yhteistyö mahdollistaa pitkäkestoiset kumppanuudet ja tämä eh, saa aikaan paljon mahdollisuuksia ja hyötyjä. Hyviä esimerkkejä on kaikkialta Euroopasta. Tässä näkyy hyödyt sekä opiskelijoille, yliopistojen opettajille, liike-elämälle että koko yhteiskunnalle. Meidän täytyy huolehtia siitä, että näistä hyvistä esimerkkeistä tulee yleistä käytäntöä. On aivan välttämätöntä toimia yhteistyössä ja aikaansaada kumppanuuksia. todellakin kumppanuus ja työelämän tarpeet hyödyttävät kaikkia. Niin viranomaisia, yrityksiä, korkeakoulutettavia kuin koko yhteiskuntaakin. Tämä on todellinen win-win tilanne, jossa kaikki hyötyvät. Tätä täytyy vielä laajentaa myös muille koulutusasteille – ja pyritään eh, luomaan kuva siitä, kuinka eurooppaisia välineitä voidaan käyttää täytäntöönpanossa. Seuraavat foorumit ovat jo eh, suunnitteilla. ETF, eh, e foorumi on Brönssä helmikuussa Eh, sitten järjestetään Brysselissä maaliskuussa eh, foorumi ja eh, yleiskokous sitten ihan myöhemmin. Eli tässä todellakin pyritään edistämään verkostoitumista näin, että hyvistä esimerkkeistä voidaan ottaa opiksi sekä kansallisella että alueessa tasolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Paul, haluatko sille vielä sanoa jotain? Először is szeretném megköszönni a hozzászólásokat. Pontos... Niin, jos sallit. Kiitoksia näistä kommenteista. Juuri näin tapahtui, kuin oletinkin. Minulle tuli hyvin monta hyödyllistä ehdotusta ja minä heti huomasin, että kaikissa jäsenvaltioissa tämä aihe on nyt kiinnostuksen kohteena. Nimittäin kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa ja kaikkien maiden intresseissä olisi nyt torjua suurta työttömyyttä, joka yliopistoista valmistuneilla on. Joku täällä sanoi, että yliopistot ottavat erittäin suuren vastuun valmistuneista, mutta minä olen toista mieltä. Useinhan e, yliopistosta vain lähdetään, kättä puristetaan ja, ja sitten opiskelija lähtee, eikä edes tiedetä, mihin hän ajautuu. Täällä oli hyvin kiinnostavia käytännöllisiä e, ehdotuksia, mutta en aio nyt käsitellä niitä yksitellen. Hyvät käytännöt e, ovat sellaisia, jota ei ehkä voida niin yksilöidysti ottaa mukaan tällaiseen mietintöön. Mitä tulee julkiseen kuulemiseen, odotan siltä enemmän kuin tältä mietinnöltä. Meille tulee yliopiston rehtoreita ja tutkijoita ynnä muita. Ja sitten me voimme näitä parhaita käytäntöjä katsoa, kuinka ne saadaan mukaan. Myöskin se, että y- opi- yliopistoministeriö ja muut ministeriöt täytyy ottaa mukaan tähän yhteistyöhön. Stipendejä voidaan käyttää hyvin tarkoituksiin. Luonnontieteet ovat ehkä jääneet vähän sivuun. Meidän täytyisi kuitenkin muistaa, että luonnontieteet ovat aivan yhtä tärkeät tieteenalat meille kuin tekniikka ja talouskin. No se ajatus, että, että ylis, yliopistojen pitäisi tehdä sopimuksia opiskelijoiden kanssa. Aika hyvä aloite se voisi olla. Ja silloin meidän täytyisi miettiä, minkälainen laatu yliopistoilla on. Yliopistojen täytyisi pitää hyvin dynaamisesti itsensä sen ajantasalla siitä, mitä yrityselämässä tapahtuu, ja niiden pitäisi uudistua tällainen monialainen rahoitus, jossa olisi monia toimijoita, se voisi ehkä olla hyvä yhteistyön muoto. Sittenhän me kuulimme täältä, täällä harjoittelujaksoista yrityksissä – ja siitä vielä haluaisin sanoa, että minä asuin hyvin kauan sosialistisessa maassa, jossa oli pulaa kaikenlaisesta. Muistan kerrankin, kun oli hyvin vähän lihaa ja sitten tuli paljon näitä mestareita. Hän ei, kun tervehdimme ja hän ei ollenkaan ollut iloinen, koska koska ne liian li- vähän lihaa meille kaikille. Nyt jos menee lihakauppaan, niin mitä tapahtuu, niin e, silloinhan roolit ovat kääntyneet. E, lihakauppias on tyytyväinen, kun minä tulen sinne ostoksille, koska tarjontaa on niin paljon. Ehkä yliopistomaailmaan voitaisiin jotakin tämän